Päivää kaikille. Me olemme valmiita aloittamaan kokouksemme. Kokouksemme ja työmme tänä iltapäivänä, mutta ennen kuin menen nyt varsinaisen esityslistan lukisin tulkeilta saadun viestin, eli teen tämän nyt tulkkien puolesta. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työ- ehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa. Tämä koskee uusia työehtoja. Palvelun laatu on vaarantunut ja tästä syystä lakkovaroituksesta johteen tulkkaus päättyy täsmälleen kello kuusi iltapäivällä. Tämä oli siis viesti tulkeilta. Nyt menemme tämän päivän esityslistaan. Tässä on hyvin mielenkiintoisia tutkimuksia, joita teille on lähetetty. Haluaisin taksivaliokunnan jäsenet toivottaa tervetulleeksi ja myöskin tämän kuulemisen muun yleisön. Meillä on tänään verotukseen, veronkiertoon, kryptovaluuttoihin ja eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon liittyvä työryhmä tänään. Meille esitellään kaksi tutkimusta liittyen kryptovaluuttaan ja digitalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Näiden tutkimusten tekijät tulevat esittelemään tutkimukset. Ensimmäinen tutkimus on Antwerpin yliopiston professorin tutkimus, Robi Hubenin tutkimus kyseessä on talousrikollisuuden, rahanpesun ja veronkierron aihe, mukaan lukien nykyisen Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa. Tässä korostetaan niitä elementtejä, joihin lainsäätäjät pyrkivät. Pitkäaikainen vakaus, joka toteutetaan yhteisen politiikan kautta ja sääntöjen vastaisen toiminnan vastustaminen myöskin rahanpesun ja veronkierron alalla. Toisaalta verotus ja digitaalinen talous on muuttunut erittäin tärkeäksi aiheeksi poliittisesti, taloudellisesti, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, koska nykyinen puitteisto ei vastaa nykytodellisuutta. Näin on tapahtunut, kuten kaikki tiedämme. E, Hachiban tutkimus, toivottavasti lausuin nyt nimenne oikein, käsittelee niitä haasteita, jotka digitaloudessa piilee verotuksen alalla. Ja professori J. Vela Oxfordin yliopistosta tekee tämän jälkeen esittelyn liittyen mahdollisista hyödyistä ja vaaroista, jotka liittyvät verotuksen vääristymiin tällä alalla. Ja lopultakin päätämme työhömme verotuskysymyksiin eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa Valerie Montoyer Euroopan komissiossa tulee esittelemään, kuinka verotus, erityisesti aggressiivisen verosuunnittelun vastustaminen, ovat asioita, joita eurooppalaisen talouden ohjausjaksossa käsitellään huolimatta lupamuksista. Syvällinen uudelleenarviointi verosäännöstössämme osoittaa, että verojärjestelmät monissa jäsenmaissa yhä joutuvat monikansallisten yritysten väärinkäyttämiksi, kun nämä harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua tämän mittaan kommenteita. Robi Hyben, Antwerpin yliopiston professori. Toivottaisin teidät tervetulleeksi ja teillä on nyt noin 15 minuuttia aikaa esitellä oma tutkimuksenne. Tämän johdantopuheenvuoron jälkeen meillä on kysymys- ja vastauskierros TAX valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä, professori. Chairman. Kiitoksia ystävällisistä ja johdannosta. Kiitän teitä kaikkia, että tulitte keskustelemaan tutkimuslöydöksistämme koskien kryptovaluuttoja ja lohkoketjua yhdessä puitteita ja miten tämä vaikuttaa rahanpesuun, talousrikokseen, veronkiertokysymyksiin. Yhä enemmän sääntelijöitä on huolissaan rikollisista jotka yhä enemmän käyttävät kryptovaluuttoja laittomaan toimintaan, rahanpesuun, terroristirahoitukseen, veronkiertoon muun muassa, ja ongelma on merkittävä ei tunneta koko skaalaa, mutta on raportteja, että tässä ylitetään jopa 7 miljardia euroa maailmanlaajuisesti menetyksenä. Ja meidän tutkimuksessa me käsitellään tätä ilmiötä lailliselta kannalta katsottuna. Tässä keskitytään kryptovaluuttojen käyttöön talousrikoksissa, rahanpesussa, veronkierrossa. Angela Snakes, joka on tutkimusavustaja, niin teimme tutkimuksen yhdessä auttaa meitä sitten kertoa, mit, mitä teimme ja miten teimme, ja minä kerron sitten avainlöydöksistä So in a, in a nutshell, what we did... Kiitoksia professori Pähkinänkuoressa. Se, mitä me teimme, oli äh, kryptovaluuttamarkkinan tarkastelu. Me pyrimme vastaamaan kolmeen pääkysymykseen. Ensinnäkin, äh, mitä lohkoketju ja kryptovaluutta itse asiassa ovat. Toisekseen, ketkä ovat avaintoimijat kryptovaluutan alalla. Ja tämän lisäksi me tarkastelimme sitä kysymystä, äh, joka liittyy hyvin tunnettuun bitcoin-valuuttaan. Ähm, kysymystä siitä, kuinka kryptovaluuttalla pääomitetaan markkinoita ja kuinka tämä toimii. Ja kuinka Euroopan unionin puitteisto terrorismin vasta- rahoituksen vastaisessa työssä ja rahanpesun vastaisessa työssä toimii. Erityisesti tässä tarkastelimme rahanpesun vastaista direktiiviä ja sen viidettä uudistamista ja tämän kryptovaluuttamarkkina-analyysin pohjalta me arvioimme sitten sen, kuinka hyvin Euroopan unionin säätelypuitteissa toimii rahanpesun vastustuksessa, kuten myöskin veronkierron ja terrorismin rahoituksen vastustuksessa. Teimme tämän asettamalla tiettyjä kysymyksiä, jotka tulen käymään nyt läpi. Ensinnäkin tarkastelemista kysymystä, mikä on kryptovaluutan määritelmä sellaisena kuin se on rahanpesun vastaisessa direktiivissä viidennessä sellaisessa, onko tämä riittävä määritelmä. Me tarkastelimme vain tällaisia äm, lompakkopalveluntarjoajia ja vastaavia toimijoita viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin puitteistossa. Onko tämä puitteisto riittävä saamaan kylliksi kryptovaluutan käyttäjiä päivänvaloon – ja olisiko järkevää käyttää tässä varainsiirtoasetusta, jotta voisimme säädellä myöskin kryptovaluuttaa. Tarkastelemme myöskin sitä, tarvitsemmeko me kattavamman lähestymistavan lupamenettelyjä kryptovaluutalle – ja olisiko parempi ottaa käyttöön esimerkiksi tai täysin kieltää tiettyjä ulottuvuuksia, jotka liittyvät kryptovaluuttaan. Ja viimeisenä kysymyksenä, mutta ei vähäisempänä, tarkastamme myöskin sitä, onko eurooppalainen taso riittävä, kun pyrimme puuttumaan rahanpesun, terrorismin rahoitukseen ja veron kiertoon kryptovaluutan käytössä. Me käsittelimme myöskin tutkimuksessamme kysymystä siitä, kuinka lohkoketjua lähestyä rahanpesun vastustuksen ja veronkierron vastustuksen alalla. Kuinka me sitten teimme tämän? Me suoritimme pöytätutkimuksena ikään kuin arvioimme. Me arvioimme äm, poliittisia asiakirjoja, lainsäädännöllisiä sellaisia ja monia kryptovaluuttaan liittyviä internet- tietoja. Nyt professori Huben tulee esittelemään teille, mitkä olivat kaikkein tärkeimmät lyötämme. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Tämä on ihmeellinen maailma, virtuaalivaluutat ja lohkoketju. Tämä oli hieno tutkimus tehdä. No, mitkä olivat ne suurit päälöytömme, mitä me teimme? Eli pääoma asioissa. Tärkein asia on anonyymius, joka Äh, on vallalla kryptovaluutoissa. Ja anonyymitellä tarkoittaa sitä, että on mahdotonta linkittää äh, kryptovaluutan käyttäjä tähän valuuttaan. Eli tässä on vaihto äh, ehtoja todellisesta anonyymiydestä pseudoanonyymiteen, joka merkitsee sitä, eli jos todellakin tekee paljon töitä, niin voi löytää tämän käyttäjän, mutta se ei ole helppoa Bitcoinissa se voi onnistua, mutta monissa muissa Ramen tai Dash ovat sellaisia, joissa se on täysin mahdotonta. Ja tällaiset äh, kryptotransaktiot äh, ovat vaikeita täysin valvoa ja tämä mahdollistaa sitten tällaiset hämäräperäiset äh, siirrot. Ja luonnollisesti tämä houkuttelee rikollisjärjestöjä käyttämään virtuaalivaluuttoja, koska se on helppo tapa saada käteistä, koska se on mahdollista tehdä täysin pimeästi. Anonyymiys on suurin ongelma myös, kun on kysymys veropetoksista. Koska se, että voi verottaa jotain, niin silloin verohallinnon täytyy tietää, että eh, jotain on tehty. Ja jos on täysi anonyymiys, niin on hyvin vaikea tietää tästä. Eli tämä on avainkysymys. Ja olemassa oleva eurooppalainen eh, oikeuspuitteisto ei ole onnistunut käsittelemään tätä millään tavalla, koska ei ole minkään näköisiä sääntöjä siitä, että voitaisiin poistaa kryptovaluuttojen anonyymiys. Mutta ajat muuttuvat. Alexander viittasi tässä jälleen viitoseen, eli rahanpesu direktiivi numero viitosta. Eli tässä on ö, ö, kryptovaluutoissa tiettyjä ö, määritelmiä. Eli täällä puhutaan virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluita sekä näitä lompakkopalveluita ja se, että täytyisi olla velvollisuus myös informoida äh, tällaisista hämäräperäisistä siirroista. Ja että veroviranomaiset voisivat käyttää tätä tietoa. Eli näiden asioiden välillä on aina äh, rahanpesu, terrorin raha, äh, rahoitus ja veronkierto, niiden välillä on linkki. Ja se kun voidaan poistaa anonyymiys ja löytää nämä, niin silloin jokainen pääsee eteenpäin, sekä lainsäätäjät että veronviranomaiset ja niin edelleen. Ja kolmas kysymys, jonka vastasimme, oli määritelmä tai jonka yritimme vastata, on virtuaalivaluuttojen määritelmä, millä tavalla taistella rahan pesua ja kiertoa ja muuta vastaan. Vastaus on kuitenkin, että tähän pystytään. Tämä on hyvä määritelmä. Mutta oli mikä oli, niin virtuaalivaluutta on hyvin nopeasti liikkuva kohde. On hyvin vaikea seurata virtuaalivaluutan, kryptovaluutan käyttöä niin, että se eteenpäin pääsyn pitäisi olla riittävää niin, että tiedetään edes mitä tapahtuu markkinoilla. Ja sitten seuraava äh, tällainen tutkimustulos oli se, että kun me katselemme äh, kryptovaluuttojen avaintoimijoita, niin äh, ja näitä toimia, niin niitä ei ole otettu mukaan viidenneen rahanpesun vastaisen direktiivin uudistamiseen. Eli kun toimitaan veronkiertoa ja terrorismin ja muun vastaista toimintaa vastaan, niin kun katsotaan mitä siinä on tapahtunut, niin siinä on vaihdettu vain puhtaita kryptovaluuttoja, eli voidaan vaihtaa vaikkapa bitcoin ethermiin. Ja ihmiset, jotka haluavat vaihtaa vielä keskenään näitä, sen lisäksi on myös näitä virtuaalilompakkopalveluiden tarjoajia. Ja tässä pitää olla paljon tietoa löytää nämä tavallaan sokeat pisteet. Ja tässä AMLD rahanpesun vastaisessa direktiivissä täytyisi laajentaa tätä sen kattoa. Esimerkki huumeiden välittäjä myy huumeita käteisellä. Hän käyttää tämän rahan, tämän käteisen, ostamalla bitcoineja tällaisen alustan kautta. Ja bitcoineja hän sitten saa tämän ohjelmiston lompakon kautta, jonka hän latasi netistä. Ja sitten hän vaihtaa nämä bitcoinit Ethereum meihin. Ja sitten nämä Ethereum virtuaalivaluutat myydään edelleen tällaiselta äh, vaihtoalustalta. Eli aloittaa käteisellä ja se päättyy käteiseen. Ja kaikki tämä on viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin ulkopuolella. Joten äh, tässä ollaan ihan täysin tavallaan pimeässä haparoidaan, jos puhutaan lainsäätäjistä. Sitten kun on Kysymys yleisesti ottaen käyttäjien anonyymiyden poistamisesta ja tässä puhun nyt eh, esimerkiksi, en, tämän ulkopuolella on eh, esimerkiksi nämä lompakkopalveluiden tar- tarjoajat, koska ne ovat eh, tämän ulkopuolella. Muut käyttäjät voivat olla täysin anonyymejä ja se mitä me tässä näemme, että AMLD 5 on komissio on sitoutunut siihen, että seuraavassa ähm, riskinarvioinnissa otettaisiin käyttöön tällainen vapaaehtoinen käyttäjien rekisteröinti. Ja meidän mielestämme tämä lähestymistapa ei ole kovin vakuuttava. Jos lainsäätäjä on tosissaan siitä, että äh, kryptovaluutan käyttäjien anonyymiys poistetaan niin, että voidaan taistella äh, tehokkaammin esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan. Ja kun tehtiin vaikutusten arviointi, tämä oli yksi niistä optioista, mutta yksi toinen optio oli se, että olisi pakollinen rekisteröinti, koska sitä kautta voitaisiin vetää enemmän käyttäjiä tuolta pimeästä takaisin. Tämä on sitten luonnollisesti pakottavampi ja suhteellisuus periaatteen vuoksi tässä voisi olla tietynlainen kynnys niin, että kohdistetaan tämä toimenpide vain siihen, mitä haluaa nähdä. Jos otetaan käyttöön tällainen vapaaehtoinen rekisteröinti, niin sehän on suurin sama kuin, että pyytäisi ö, rosvoa ö, ryöstön jälkeen menemään poliisilaitokselle sanomaan, että teinpä juuri rikoksen. Ihan vapaaehtoisesti <laughs> poliisilaitokselle tulin. Eli tätä ei todellakaan tule tapahtumaan. Ne ihmiset, jotka ovat tuolla pimeällä puolella, eivät rekisteröidy vapaaehtoisesti. Ja joissakin näkökulmissa, kuten Alexander tämä jo mainitsi, meidän pitäisi miettiä kieltoa käyttäjien rekisteröinnin lisäksi. On tiettyjä asioita, jotka ovat sellaisia, että ei voida millään muotoa enää seurata näitä valuuttoja. Esimerkiksi Dash ja Monero ovat tällaisia virtuaalivaluuttoja. Niitä ei voi seurata. Ja kysymys herääkin, miksi tällainen anonyymis on välttämätöntä? Eikö siinä tavallaan avauduta rikollisuutta kohtaan tai rikollisuuden suuntaan? Eli tässä täytyisi keskittyä tiettyihin asioihin, jotka nimenomaan tarjoavat rikollisille hyötyjä kryptovaluutan käytöstä. Ja nyt täytyy miettiä, ovatko nämä toimenpiteet hyviä näihin toimenpiteisiin, kuten rahanpesun vastainen ja niin edelleen. Kryptovaluuttaa Euroopan rajat eivät todellakaan rajoita, jos käytetään tai katsotaan näitä kaikkia tärkeimpiä virtuaalivaluuttoja, niistä ei ole yksikään kehitetty Euroopassa, lähinnä Kiinassa. Ja millä tavalla sitten voisimme hyvällä tavalla saada käyttöön tällaisia sääntöjä, joilla voidaan taistella rahanpesua ja, ja terrorismin rahoitusta vastaan? olette huomanneet varmaankin, että puhun koko ajan virtuaalivaluutoista, vaikkakin otsikossa lukee virtuaalivaluutat ja lohkoketjut. No, palaan tähän. Lohkoketju on teknologiaa. Se on teknologiaa, jossa useat virtuaalivaluutat toimivat, mutta myös muita applikaatioita pankkisektorilla. Eli kysymys on siitä, että poistetaan tämä välittäjä täältä. Eli se ei periaatteessa kuulu vain tai linkity ainoastaan äh, virtuaalivaluuttoihin, vaan se on huomattavasti pitempi. Ja rahanpesuhan antaa mahdollisuuden nimenomaan terrorismin rahoittamiseen ja, ja rikollisuuteen. Ja sen vuoksi me uskomme, että rahanpesuun vastaisen taistelun ei tulisi keskittyä lohkoketjuihin, koska se on teknologia, vaan sen pitäisi keskittyä laittomaan virtuaalivaluutan käyttöön. Kiitos ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiä ja keskusteluja. Minulle taisi jäädä vielä 15 sekuntia, jota en käytä. Thank you so much. Very, very interesting. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin, erittäin mielenkiintoista. Mielenkiinnolla odotan keskustelua. Eh, nämä löydökset ovat hyvin mielenkiintoisia. Niitä tulee tarkastella vielä tarkemmin. Tässä oli paljon huomattavaa, mitä voimme ottaa tästä tutkimuksesta hyödyksemme. Nyt meillä olisi kysymyksiä ja vastauksia. Kysymys voi kestää minuutin korkeintaan. Näin valiokunnan jäsenillä on vielä aikaa esittää lisäkysymyksiä ylittämättä viiden minuutin aika rajaa. Tämä on siis se metodilla etenemme. Aloitamme nyt esittelijöistä. EPPn kanssa esittelijät ei ole paikalla juuri niitä, joten minä olen toinen kanssa esittelijöistä. Joten minä aloittaisin nyt kysymyksellä. Ja sitten menemme puhuja listaamme. Paljon kiitoksia ensinnäkin tästä hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Monta kertaa, hyvän professori, mainitsitte tässä mahdollisuudesta, jos ymmärsin oikein, kieltää tietynlaisia kryptovaluutan käyttöjä ja tiettyjä kryptovaluutan ominaisuuksia, erityisesti sellaisia, jotka sallivat äh, nimettömyyden. Te myöskin korostitte sitä, että Euroopan unioni on kyllin suuri säätelijä toimia markkinoilla, jotta näitä huolia todellakin pystyy rajoittamaan. Jos me Euroopan unionin tasolla hyväksymme kryptovaluuttaa koskevia standardeja, uskotteko, että pystyisimme tehokkaasti tukea sellaisia kryptovaluuttoja, jotka näihin sääntöihin sitoutuvat, esimerkiksi tehden mahdolliseksi varansiirtojen suorittajien henkilöllisyyden tarkistaa, ja jos me tämän teemme, voisiko tässä olla jonkinlaista viranomaisseurantaa ja niin edespäin. Että myöskin mainitsitte, että olisi parasta säädellä kryptovaluuttoja G20-tasolla tai muuten globaalisti. Oletteko tietoisia siitä, onko G20 mitään pyrkimyksiä tähän suuntaan. Kanssaesittelijänä toteaisin myöskin, että jos Euroopan unioni ottaisi käyttöön säätelyä kryptovaluutan osalta, se voisi G20 ajaa toimimaan. Uskotteko että näin on? Nämä olivat minun kysymykseni. Olkaa hyvä, professori. Uh-huh. Vastaanko heti? Tartun tähän viimeiseen sitten ensin. Niin, me sanomme, että ihanteellisesti pitäisi toimia globaalilla tavalla. Ja rehellisesti sanottuna uskon, että tällä hetkellä vieläkin on paljon sellaista, mitä voidaan tehdä. Ihmiset keskustelevat. G20 on tämä Egmont-ryhmä, jossa on rahanpisuvastaiset keskukset, jossa keskustelevat näistä asioista. Sitten on FAT-ryhmä, se keskustelee myös asiasta. Tämä on täysin esillä oleva asia, mutta sääntelyn kannalta katsottuna on varmasti asioita, joita voidaan vielä enemmän tehdä, ja EU voisi olla tässä johtoasemassa koko prosessissa niin, että ensimmäisenä, tai itse asiassa jo nyt EU onkin ottamassa ensimmäisiä askeleita, kun on muuttanut rahanpesun vastaista direktiiviä sen viidettä tarkistusta. Tämä on erittäin, hyvä toimenpide ja kiitämme siitä, mutta toisaalta pitää olla hyvin varovainen, koska tämä markkinaosuus etenee, kehittyy nopeasti, pitäisi valppaasti seurata sen etenemistä, koska voi olla niin, ja todennäköisesti jo nyt onkin niin, että tehdään liian vähän, mitä me nyt tässä teemme, koska minä oletan ja odotan, että rikollisessa mielessä toimivat etsivät näitä varjoalueita ja katvealueita kyllä löytyy paljonkin. Joten puoltaisin kovasti sitä, että EU ryhtyy toimenpiteisiin ja ottaa äh, jämänkän roolin asiassa ja laajentaa tämän, tämän asian käsittelyä globaalille tasolle. Tässä tämä toinen, ensimmäinen ja toinen kysymys. Sitten te viittasitte kieltoihin. Missä tapauksessa kieltoin saanut sitä ylös? Viittaisin standardeihin, joita Euroopan unioni voisi saattaa voimaan. Tässä anonyymiys on suuri ongelma. Voisin liittää tähän toisen kysymyksen. Te mainitsitte ongelma, jonka tällä alalla on yleinen, se, että me laahamme kehityksen jäljessä säätelijöinä, lainsäätäjinä. Onko teillä ajatuksia siitä, kuinka meidän tulisi tähän viivästykseen puuttua, minkälaista politiikkaa voisimme toteuttaa niin, että olisimme etulinjassa emmekä teko- teknologian jälkijunassa. Jos ajattelemme esimerkiksi kuudetta vastaista direktiiviä, minkä tyyppisiä toimia voisimme kehittää etukäteen? Kiitos. Vaikea kysymys vastata. Vaikeutena on, kun kohdentaa sen liian laajasti, niin silloin kohdentaa toimintaa myös tahoihin, joita ei pitäisi tässä tähdätä, niin voi käydä. Mutta jos taas ei toimi tarpeeksi laajalla, niin silloin rikolliset voivat hyötyä tästä ja on tällainen vaarallinen jännite, joka syntyy ja pyritään... Siis miten tähän asiaan sitten voidaan puuttua? Vaikea kysymys. Todennäköisesti pitäisi toimia niin, että seurataan ja valvotaan, mitä tapahtuu tällä saralla valppaasti, jotta löydetään laittomia käyttömahdollisuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitten reagoida siihen niin nopeasti kuin vain pystyy. Mielestäni tämä todennäköisesti on parempi lähestymistapa kuin se, että liian kömpelöllä tavalla käytetään liian laajoja määritelmiä – tätäkin perään kuultamme, kun puhumme näistä kielloista, niin niiden pitäisi olla fokusoituja, tähdennettyjä. Me emme puolla sitä, että kielletään yleensä asioita, koska se on aika tylppäväline, tylyväline käyttää asioiden kieltäminen. Kielto olisi tarpeen vain silloin meidän mielestämme, kun rikollisten etu on suurempi kuin yhteiskunnan etu ja laillisen talouden etu ja ero on liian suuri. Ja esimerkki, johon me tässä viittaamme, on teknologia. Esimerkiksi tämä sekoitusprosessi, joka liittyy kryptovaluuttaan nimeltä Dash. Ja tässä on kyse siitä, että sotketaan paljon dataa yhteen, että kaikki kietoutuneita yhteen, eikä enää pysty löytämään, kuka tätä kolikkoa käyttää tai rahaa käyttää. Minusta on vaikea löytää syitä sille, miksi haluttaisiin näin tehdä, muista syystä kuin, että haluaa tehdä rikoksen tai rikoksen tarkoituksessa. Ehkä joku toinen voi löytää legitiimin selityksen tälle, mutta minä en kyllä tähän itse pysty. Jos asettaa kiellon, sen pitäisi olla hyvin rajattu kielto, fokusoitu kielto, emmekä peräänkuuluta mitään laajoja kieltoja, mutta sitä pitäisi harkita kuitenkin asioiden kohdalla, jolloin rikolliset hyötyvät liikaa. Vastasinko nyt kysymykseenne? Äh, kyllä. Paljon kiitoksia professori Uuden ja Rasnaijas näistä vastauksista. Nyt siirrymme eteenpäin puhujalistalla. Ensimmäinen seuraava on äm, EPPltä edustaja Lidia, Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, je suis au clair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, tiedän, kuten toteatte, että kryptovaluutta on anonyymiä ja tämä on perustavanlaatuinen piirre ja vahvuus valuutassa. Myöskin tiedän, kuinka välttämätöntä on eurooppalaisen säätelyn puitteistossa jarrutella rahanpesua ja kaikkia seuraamuksia, joita tästä seuraa, terrorismin rahoitus, rikollisuus, veronkierto, mutta haluaisin kuulla selvennystä seuraavaan, koska tämä ei ole minulle niin selvää. Uskotteko tähän mahdollisuuteen? luoda säätelyllinen puitteisto, joka tällaisen nimettömyyden logiikan onnistuisi purkamaan, joka on hyvin ominaista kryptovaluutalle. Onko tämä teknologian kannalta mahdollista mielestäni? Oletteko sitä mieltä, että esimerkiksi äm, hajautettujen rekisterien teknologia voisi vaikuttaa siihen, että tämä pääoman rahan pesu saataisiin jarruteltua, että saataisiin jarruteltua ja kaikkia sen seuraamuksia. Kiitoksia. Professori Hubin, olkaa hyvä. Kiitos äh, kysymyksestä. Uskommeko me säätelykehykseen? Kyllä, Luonnollisesti tämä on hankalaa. Kysymys on nimettömyydestä, anonyymyydestä ja yrität tavallaan hoitaa jotain asiaa, jota ei näe. Ja silloin tämä on hyvin vaikeaa, koska silloin kun tehdään, vaikka saataisiin aikaan lainsäädännöllinen puitteista, niin siltikään tätä ei nähdä, se on pimeydessä. Joten onko se ongelma? No toki, Jos otetaan käyttöön ö, käyttäjien pakollinen rekisteröinti, silloin se antaa mahdollisuuden nähdä, mitä siellä tapahtuu, koska käyttäjien on oltava rekisteröityneitä. Kryptovaluuttojen käyttäjät, Monero ja Dash esimerkiksi, jossa tämä on täysin täysin nimetöntä. Mutta jos sitten siirrytään keskusteluun noudattamisesta – ja valvonnasta. Jos joku haluaa olla tuolla pimeässä verkossa, niin miten ne löytää? No jos ei hän noudata rekisteröintipakkoa, niin silloin hän on todella vaikea löytää näitä käyttäjiä. Merkitseekö tämä sitä, että lainsäädäntöpuitteisto on hyödytön? Ei, koska se antaa kuitenkin välineet silloin, kun löydetään tuolta pimeästä verkosta näitä jos ei ole puitteistoa, ei voida toimia. Ja jos on välineistö. Eli kysymys on siitä, että vahvistetaan tätä välineistöä niin, että silloin kun törmää näihin laittomiin käyttötapahtumiin, että voi silloin toimia. Ja tätä meillä ei vielä ole, ainakaan tarpeeksi. Joten kyllä, me uskomme siihen, että meillä on säätelykehys. Ratkaisiko se kaiken? Ei mutta se vahvistaa kuitenkin äh, lainkäytännön äh, välineistä samoin kuin äh, veroviranomaisten mahdollisuuksia. No onko se mahdollista? Ne ehdot, mitä me ehdotamme, kuten pakollinen rekisteröinti, on toteutettavissa. Kielto. No, palaan tähän kieltoon. Se on vaikeaa. Jotkut näistä valuutoista, niillä ei ole lainkaan välittäjiä. Eli ne toimivat tai kytkettyjen tietokoneiden kautta. Ja millä tavalla sitten niihin iskee? Ei, ei, ei voida eh, iskeä tietokoneeseen tai online-verkkoon. Täytyy löytää joku, johon voi eh, suunnata lainsäädäntöä ja jonka luokse voi mennä. Ja jotkut näistä tekniikoista – joilla valuutasta tehdään anonyymiä, niitä ei ole tarkoitettu edes henkilölle. Ja tämä joskus tekee sen vaikeaksi. Olen samaa mieltä. Teknologisesta näkökulmasta tämä on haaste. Se on haaste, johon meidän on vastattava. Miten, miten tätä voidaan hoitaa? No, voitteko te harkita sitä, että otettaisiin pakollisesti käyttöön välittäjä. Eli olisi pakko mennä jonkun henkilön luokse. Mutta siis äh, onhan tässä aina vaihtoehtoja. Jokaisen ongelman on aina erilaisia vaihtoehtoja, joita voi harkita. No, kaikki tällaiset tekniset mahdollisuudet jätän tämän muiden asiantuntijoiden käsiin. Mutta nämä voivat olla sellaisia vaihtoehtoja, joihin me uskomme. The next one. Paljon kiitoksia professori. Tämänäkin ennen Regna, olkaa hyvä. Kiitos. Todella mielenkiintoista, mitä täällä sanotte. Tiedän ja näen, että tässä ei paljon ole tällaisia oikeudellisia mahdollisuuksia, mutta haluaisin vielä palata tähän, mitä te tutkitte te, oletteko te tutkineet tai löytäneet tuloksia, jos puhutaan nyt tästä nimettömyydestä, jonka kryptovaluutta maailma on luonut, niin tarvitsemmeko virtuaalivaluuttaa? Eli sen kuultua niin nyt, mitä te sanoitte, mihin tarkoituksiin näitä virtuaalivaluuttoja käytetään? Mehän luemme kaiken näköisiä miten käytännöllisiä ne ovat, mutta äh, minulla on myös toinen äh, liittyen kuluttajapolitiikkaan. Riittääkö se ähm, lainsäädäntö, mitä meillä on, vai voitaisiinko sitäkin vielä tiukentaa? Much, professor Huben. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvä, professori. Thank you for uh, your questions. Um, Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Olemmeko tehneet mitään tutkimusta liittyen kryptovaluutan tarpeellisuuteen? No, jos ollaan käytännönläheisiä, emme tällaisia tutkimuksia, emme tällaisia kryptovaluuttoja varsinaisesti tarvitse, koska käteistä on olemassa, mutta näitä valuuttoja ovat luoneet ihmiset, jotka eivät luota keskuspankkeihin, jotka haluaisivat luoda oman järjestelmänsä jonka avulla olisivat riippumattomia erilaisista välikäsistä, jotka ovat taas riippuvaisia hallituksista. Tästä syystä kryptovaluutat on kehitetty. Tämä kaikki on alkanut kuuluisesta bitcoin esimerkistä, mutta nyt näitähän on monia satoja olemassa. Vastauksena kysymykseen, tarvitsemmeko me näitä valuuttoja? Todennäköisesti emme, mutta niitä on olemassa. Ja välillä, kun kuunnellaan ihmisiä, jotka aktiivisesti toimivat, ja heitähän on paljon. Tällaista fintech-pöhinää on paljon. Huomaamme, että tässä ei ole kyseessä vain kryptovaluutta, ehkäpä tämä kaikki on vain kuplaa, mutta todellinen innovaatio – tällä sektorilla toimivien ihmisten mielestä on teknologia. Todellinen innovaatio on kryptovaluutan taustalla vaikuttava teknologia, äh, tämä ähm, lohkoketju, äh, jaettujen äh, tilikirjojen, hajautetun tilikirjan teknologia. Tämä on pääpiirteissään kaikkein tärkein innovaatio. Krypto ominaisuus, kryptovaluutat, joita tällä sektorilla esiintyy, tarvitsemmeko niitä, emmepä tiedä. Ja onkohan niitä olemassa kymmenen vuoden päästä, sitäkään emme tiedä, mutta kun niitä on olemassa, rikolliset niitä käyttävät. Siitä tässä on kyse. Näitä valuuttoja rikolliset voivat käyttää hyödykseen, niin sitä emme saa jättää huomiotta. Teidän toinen kysymyksenne Ymmärsinkö oikein, että te tiedustelette siis sitä, mitä voisimme tehdä, jotta nykypuitteistoa voitaisiin parantaa? No, nykypuitteisto jos me tarkastelemme esimerkiksi äh, viidettä sitä direktiiviä AMLD 5, sitähän ei vielä ole olemassa, mutta neljäs on olemassa. Tässä neljännessä direktiivissä ei ole mitään kryptovaluutan osalta. Me olemme täysin tyhjinkäsen liikkeessä. Ja esimerkiksi Euroopan tasolla meillä on verotietojen vaihtoa koskeva direktiivi, mutta tietoa voidaan vaihtaa vain, jos sitä on olemassa. Ja meillä ei tätä tietoa ole, sillä kaikki tapahtuu anonyymisti. Nyt me olemme siis aivan tyhjin käsin. Voisimme tietenkin parantaa puitteistoa ja rahan, viides rahanpesuvastainen direktiivi tulee sitä jo parantamina, sillä virtuaalivaluutta tulee olemaan mukana sen sovellusalassa ja välittäjät ja virtuaalilompakkopalvelun palvelun tarjoajat ovat myöskin mukana, jos näiltä tahoilta tulevia palveluja käyttää, joutuu pimeästä valoon päivän valoon, koska nämä toimijat joutuvat due diligencensa tekemään ja tämä on verosääntöjen piirissä. Voimmeko parantaa toimia? Kyllä. Meillä on toimijoita markkinoilla, joihin ei mikään valvonta kohdistu. Voidaan antaa tästä esimerkin. Kun toimii kauppa-alustan avulla. Kyseessä on vertaistoiminta, vertaisverkko tässä. Kyseessä on jonkinlainen verkkoalusta, jolla ihmiset äh, kauppaa käyvät, äh, tapaavat toisensa vaikkapa baarissa ja tekevät kauppaa, mutta periaatteessa tämä on ehkä hiukan liian yksinkertaistettu malli, mutta tästä on kyse puhdas kryptovaluutan vaihto on jotakin, mihin emme toimintaa kohdista, jos on Bitcoin, Ethereum, Stellaa, jotakin muita jos tarkastelemme näitä kymmentä kaikkien eniten markkinoita pääomittavaa kryptovaluuttaa, jos tällaista valuuttaa sitten vaihtaa toiseen valuuttaan, se voi tapahtua säätelypuitteiston ulkopuolella, sillä tällainen puhdas kryptovaluutan vaihto ei ole mukana viidennessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä sen sovellusalassa. Ja meillä on jopa ihmisiä, jotka sanovat, että kaikkien kryptovaluutta-asiakkaiden pitäisi kryptovaluutan louhia tuntea. Että louhia tulisi tuntea. Meillä on jo tällaisia toimia, joissa kryptovaluuttaa luodaan suuressa serverifarmeissa louhimalla, kuten Kiinassa on nähty. Jos tällaisen louhimisen bisnesmalli on kolikkojen myyminen, jälleen kerran tämä tapahtuu aivan pimeässä. Paljon toimintaa siis äh, on käynnissä kryptovaluutan ympärillä äh, sellaista, jota eurooppalainen lainsäädäntö ei vielä kata, ja tämä jättää vielä innovatiivisille rikollisille mahdollisuuksia venyttää rajoja ja käydä niiden ylikin. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi listalla on ECR-ryhmästä. Onkohan kukaan paikalla ECRstä? Go to, uh, Alde. Siirrymme Aldeen. Olkaa kintsi, olkaa hyvä. I must say... Kiitoksia. Täytyy sanoa, että olen järkyttynyt, kun kerroitte meille, että tuho ylittää jo seitsemän miljardin. Tiesin kyllä, että menetyksiä tapahtuu, mutta yli seitsemän miljardia valtava summa äh, sokeraavaa, joten tämän takia on ilmeistä, että jotain meidän tässä täytyy tehdä. Aina kun on teknologinen innovaatio, on vaikea sen kehitystä äh, pysäyttää. Ainahan se vain kasvaa, vaikka mitä tekisi, todennäköisesti se kehittyy myös uusiin muotoihin, joten kysymys kuuluu, mitä tehdä. Minä muistan, että luin viime kuuden, yhdeksän kuukauden aikana, että keskuspankit ovat pohtineet sitä, että kiellettäisiin kryptovaluutat. Te epäsuorani vastasitte tähän kysymykseen, jonka laadin nimittäin jos et, ette usko, että se on mahdollista, koska se on, tapahtuu nimettömästi anonyymisti. En ole niin varma, että tämä on mahdollista, joten kysymykseni kuuluu, eikö meidän yksinkertaisesti pitäisi sen sieltä ajattelemme sääntelypuitteita, niin eikö pitäisi vain yksinkertaisesti sanoa, että kiellämme sen. Emme salli sitä. On rikos käyttää kryptovaluuttaa, vaikka ei edes käytä sitä rikos, rikollisessa mielessä. Silti se olisi kiellettyä. Tämä voi olla vaikeaa, mutta sitäkin kannattaa miettiä, koska niin kuin sanoin, monet keskuspankit vakavissaan pohtivat kryptovaluuttojen kieltämistä. Minun tietääkseni näin ei kuitenkaan ole tähän mennessä vielä tapahtunut. Sitten on toinen se aspekti, joka tähän liittyy ei vain tämä rahapoliittinen vahinko, jota, rahallinen vahinko, joka syntyy. Mielestäni se, mitä he tässä tekevät, he heikentävät luottamusta rahoitusjärjestelmään, joka meillä on ja joka on EU-ssa vallalla, mukaan lukien keskuspankkijärjestelmä. Ja jos me annamme ihmisten tuhota luottamuksen meidän järjestelmäämme, silloin tämä on hyvin vaarallista yhteiskunnallemme, koska lopulta he voivat tässä onnistua. Ja jos lähdetään liikkeelle pienestä ryhmästä, joka sanoo, että me emme usko keskuspankkijärjestelmään, että hoidamme tämän itse, meillä on oma teknologiamme ja niin edelleen, niin tämä voisi laajentua ja levitä ja se voi ehkä jopa hävittää koko järjestelmän. Ja tämä on todella valtava riski yhteiskunnalle, menee paljon pidemmälle kuin pelkästään rahallisen vahingon, joka syntyy. Ensimmäinen kohta, sitten toinen kohta. Me näemme tällä hetkellä, että virtuaalivaruutan arvo, jos ajattelen bitcoinia, sehän vaihtelee valtavasti. Se on 20 000, sitten taas 10 000 nousua laskua, sitä tuskin pystyy seuraamaan. Se muuttuu todella nopeasti, joten kysymykseni kuuluu, eikö ole mahdollista tai eikö ole mahdollisuuksia tavallaan hyvä, käyttää hyväksi tätä suurta fluktuaatiota, ja että ne, jotka käyttävät järjestelmää todellakin joutuvat ehkä ongelmiin, koska tässä on paljon keinottelua, ei vain rikosmielessä, vaan keinottelumielessä myös, jotta he todellakin eh, joutuisivat, mm, saisivat näpeilleen ja siksi eivät niinkään enää haluaisi käyttää näitä kryptovaluuttoja. Kiitos. Professor Rubin, please. Paljon kiitoksia. Professori, olkaa hyvä. Um. Kiitos kysymyksestänne. Ymmärrän täysin äh, mitä tarkoitatte. Ensimmäistä että kielletään nämä kryptovaluutat, onko se mahdollista? No en usko, että olisi, koska se, mitä on käynyt irmi, on se, että kaikilla valuutoilla ei ole samoja ilmiöitä ja ne olisi helppokin kieltää, koska ne on laittanut liikkeelle joku, jonka voit identifioida, joten sille olisi helppo sille taholle sanoa, että lopeta ja silloin se olisi kielto, mutta se ei toimi kaikille valuutoille, koska näitä valuuttoja on useita satoja ja ne ovat kaikki erilaisia. Joten onko tämän, niiden kielto mahdollista, riippuu valuutasta. Monien valuuttojen kohdalla se ei ole niin vaikeaa, jotkut ovat vaikeampia kuin toiset. Monet keskuspankit ovat harkinneet kieltoa. No, 2015 luin tai, tai tein tällaisen virtuaalivaluuttatutkimuksen rahoituspuolen ja Belgian keskuspankin kannalta. Belgiassa siis tällaista kotimaisesta näkökulmasta, eikä siellä kyllä harkittu todellista kieltoa, vaan he ylipäätään olivat haluttomia sanomaan ylipäätään mitään ja halusivat vain odottaa, mitä tapahtuu. Ja tuntuu, että tilanne on vieläkin sellainen, että ne eivät puhu. Eli tämä kieltoasia on pöydällä. Mutta vasta-argumentti, uskoakseni, on se, että kyllähän käteinenkin on täysin nimetöntä. Pitäisikö sitä kieltää käteinenkin? No ei me nyt sitä harkitse, mutta, mutta kysymys on kuitenkin laittomissa tapauksissa. Kysymys esimerkiksi äh, rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä. On tietty määrä äh, käteistä, ja kun sen vie rajan ylitse, se täytyy äh, ilmoittaa, eli silloin sitä tulee näkyvää. Ei minusta pitäisi ottaa käyttöön kieltoa, se on liian kova. Mutta kuitenkin asia pitäisi saada äh, suitsiin. Ja sitten äh, rahoitusmarkkina, rahoituspalvelu, lainsäädäntö. Nykyisessä tilanteessa täytyy katsoa jokaista direktiiviä, joka voisi olla tärkeä, kuten esimerkiksi esitedirektiivi. Niin äh, silloin meillä on tämä esitedirektiivi, jotain noudatettavaa liikkeelle laskun yhteydessä. Mutta meillä on myös MIFID, kysymys rahoitusvälineistä. Onko script, onko se rahoitusväline? Ihmiset ovat laskeneet sen liikkeelle, silloin sen ehkä pitäisi saada jonkinnäköinen MIFID-status. Eli siis tavallaan meillä on puitteisto, mutta virtuaalivaluutat jäävät sen ulkopuolelle tai pääsevät luovimaan sen ulkopuolelle. Ja EBA esimerkiksi, pankkiviranomainen puhuu tällaisesta kattavammasta lähestymistavasta niin, että nämä virtuaalitoimijat, jos nyt niin voi niitä kutsua, että niillä pitäisi olla lisenssi, oma lisenssi. Ja Tämä ehkäpä ajan myötä olisi hyvä vaihtoehto. Tämä olisi paljon laajempaa, kattavampaa kuin vain rahanpesu. Nyt me keskitymme rahanpesuun ja veropetoksiin. Mutta jos halutaan myös investoijan suojelua, niin silloin pitäisi olla laajempi lähestymistapa ja ottaa esimerkiksi lisenssivaatimukset käyttöön. Ja tämä koskisi silloin kunnon sääntöjä toimitusjohtajille, osakkeiden omistajille, pääomamääräyksiä ja niin edelleen. Ja tällä tavalla voitaisiin hoitaa monia huolenaiheista. Paljon kiitoksia professori. Nyt siirrymme eteenpäin. Danuta Slapska. Kovitska on täällä listalla, niin haluaisitko esittää vielä kysymyksiä? Olkaa hyvä. Not, not, not this. En äh, tällä kierroksella, en. Then, uh, move on to... Siinä tapauksessa siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Edustaja Gill, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I didn't know I was under catch the... Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. En tiennyt, että olin tässä mukana, mutta joka tapauksessa kiitoksia puheenvuorosta ja kiitoksia näistä puhe alkupuheenvuoroista. Olen samaa mieltä näiden mahdollisuuksien ja haasteiden kohdalla ja sanoisinpa, että kyseessä on uusi sektori, jonka toimintaan kaikki nyt heräävät, hallitukset, lainsäätäjät, kaikki pohtivat, mitä meidän tulisi nyt tehdä. Huomaatte, että Ranska ja Saksa ovat jo ryhtyneet konkreettisia, konkreettisiin säätelytoimiin. Ja ehkäpä me emme tässä tarkastele sitä, kuinka teknologiaa voidaan käyttää hyvällä tavalla, kuten totesitte. Tässä haluaisin antaa esimerkin. Eh, eräs kansallinen verotusviranomainen pyrki parantamaan tutkimusryhmän kautta tiettyjen teknologioiden käyttöä, kuten esimerkiksi lohkoketjua, pilvipalveluja, Ähm, sähköistä laskutusta, sen sovelluksia ja niin edespäin. Haluaisin kysyä teiltä nyt seuraava: Kuinka saamme säätelykentällä tasapainon kuntoon? Me olemme luonnollisesti monia näitä kysymyksiä käsitelleet, mutta tietenkin haluamme veronkiertoa vastustaa, mutta samaan aikaan emme halua jarrutella innovaatioita. Tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin tietää, oletteko analysoineet kansallista lainsäädäntöä, sellaista kuin Maltalla tässä esimerkissä tehtiin, Onko tästä muita esimerkkejä, tai onko esimerkiksi Kiinan esimerkki sellainen, jota tulisi Euroopan unionissa veronkierron vastustuksen osalta seurata? Jos olette sitä tarkastelleet, olisiko siellä mahdollisia toimia? Ja sitten vielä viimeinen seikka. Tässä lohkoketju käyttää tietoa ennen kaikkea, mutta entä sitten yleinen tietosuoja-asetus, mikä sen suhde tähän kaikkeen on? Paljon kiitoksia professori, olkaa hyvä, voitte vastata. Kiinnostavia kysymyksiä, niitä emme tutkineet ja sanoimme sen jo johdannossa, tämä jäi tutkimuskohteen ulkopuolelle. Me tulemme miettimään tätä ja astamme sitten vasta- annamme vastauksen kirjallisena myöhemmin, mutta ehkä yksi seikka, jota korostaisin on, että olemme todellakin samalla aaltoviivalla, mitä tulee teknologiaan Todellakin jos ajatellaan pelkästään teknologiaa, sitä nyt on juuri on kyse. Ainoa asia, mitä pitää tehdä, on käyttää, tarttua näihin laittomiin toimintamalleihin, siis kryptovaluutat, jotka eivät sinänsä ole teknologiaa, mutta niihin, ne käyttävät teknologiaa, jota voidaan laajemminkin käyttää. Ja esimerkiksi tu, nyt tutkitaan myös lohkoketjuteknologiaa, jotta voitaisiin korvata osakerekisterit ja vahvistaa sitä, miten ne toimivat. Ja Delavarissa tämä jo mielestäni on käytännössä, käytäntönä, joten on paljon hyviä esimerkkejä laillisesta käytöstä taloudessa ja meidän todellakin pitäisi antaa näin ollakin ja antaa teknologian selviytyä ja innovoida jatkossakin ja kohdentaa meidän toimintamme vain laittomaan toimintaan. Nyt kuitenkin aloitin johdantoni sanomaan, että tämä on ihmeellinen maailma. Ja kun sitten katsoo joitakin kolikkoja, niin on niin vaikea ymmärtää, miten ne toimivat, mitä avainpiirteitä niihin liittyy. Ja joskus on jopa vaikea, ja tämä on ongelma, tehdä e- erottaa teknologiaa itse kolikosta. Ja esimerkiksi, Aleksan tuntee tämän asian paremmin kuin minä, Ether, Ethereum on teknologia, oikeastaan teknologia, alusta, jolla tehdään älykkäitä sopimuksia. Ja kolikko, jota käytetään vauhdittamaan tätä alusta on Ether. Se on eri asia, mutta Ethereumia myös, siitä käydään kauppaa myös erikseen. Joten siis on kyseessä teknologia, joka jollakin tavalla on myös kolikko. Ja tämä tietysti tekee tästä hyvin hankalan, vaikean asian juuri tässä tapauksessa. Tämä on erityinen tapaus, mutta kuvaan vaan, että vastaukset eivät ehkä aina ole ihan niin yksinkertaisia antaa. Me emme analysoineet kotimaisia puitteita tai EU-puitteita. Nyt meillä on jo tutkimusta yli 90 sivua taitaa olla tästä. Sulimme tämän pois ja keskityimme EU puitteisiin. Kiinan esimerkki, niin en tunne sitä niinkään hyvin, minkälaiset puitteet siellä on käytössä, mutta tiedän, että he pohtivat, tai ehkä heillä on jo kielto, kielto mm, kryptovaltuusta. Äh, Sitten tietosuoja-asetus ja lohkoketju, sitä meidän pitää vielä tarkastella. En osaa siitä nyt vastata, mutta ehkä Aleksandra voi vastata. Um, for... Jos äh, saan lisätä tähän vielä jotain, kun on kysymys äh, Äh, kansallisten maksujen pankkiin, niin 2017 äh, laativat äh, raportin tästä keskuspankin liikkeelle laskemasta kypro, kryptovaluutasta. Eli tämä on asia, mitä he katsovat, että millä tavalla voitaisiin käyttää lohkoketjun käyttämää hajautetun tilikirjan teknologiaa, mutta tämä on vasta tutkimuksen alalla. Um, Paljon kiitoksia teille molemmille. Erä... Nina Gilin esittämät kysymykset ovat sellaisia, että jos mahdollista olisi mukavaa, että voisimme palata niihin vielä kirjallisesti myöhemmin. Tämä olisi hyödyksi, vaikka se oli teidän varsinaisen tutkimuksenne alan ulkopuolella. Nyt siirrymme eteenpäin listallamme EPPstä. Edustaja Dide, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Palaisin keskusteluun, jota kävimme hetki sitten mahdollisuuksista kieltää näitä kryptovaluuttoja tai ei. Uskoakseni tämä olisi utopistista, enkä tiedä olisiko se edes toivottavaa, sillä filosofisesti ajatellen ei, ei se, että jotakin järjestelmää käytetään väärin, ole syytä kumota koko järjestelmä, järjestelmä se vain säädellä. Kuitenkin ymmärrän, kuinka vaikeaa tämä on en nyt puhu vain professoreille, mutta myöskin äh, kollegoilleni. Tämä on hyvin vaikea tehtävä, sillä ensinnäkin järjestelmä on vaikea käsittää. Se on käsitteellinen, anonyymi, näkymätön. Säädellä jotakin tällaista näkymätöntä on hyvin vaikeaa ja varmistaa se, että näkymättömän säätely todellakin toteutuu, on lähestulkoon mahdotonta. Ja hyvä professori, vaikka teillä on tässä se ansio, että pyritte jotakin vaikea selkoista esittelemään konkreettisesti, viittasitte välikäsiin äsken. Yleisasetuksessa tietosuojan osalta on tällainen tietoa käsittelevä välikäsi, jonka tulisi eurooppalaisia sääntöjä kunnioittaa Eikö meillä ole kuitenkin tässäkin tapauksessa jonkinlainen välikäsi, fyysinen henkilö, joka pitäisi tietyllä tavalla hiukan muuttaa tätä anonyymiä näkymätöntä aineetonta olemusta, joka kryptovaluutalla on? Emmekö me voisi jollakin tavalla rationalisoida tätä kysymystä sitä kautta? Tämä on ehkä naivi kysymys, mutta haluaisin ymmärtää, mikä on mahdollista ja mikä ei. Thank you for that. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Professori, olkaa hyvä. Thank you for your follow-up question. Uh... Kiitoksia tästä jatkokysymyksestä. Ensimmäinen kohta, niin olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi tätä kieltää, vaan säännellä – ja jos jotakin kieltää, silloin pitäisi kieltää jotakin ta- rajattua, eikä kieltää siis kryptovaluuttoja, vaan pitäisi kieltää, jos päätetään näin tehdä, niin kiellettäisiin erityiset tietyt piirteet, joiden kautta rikolliset saavat liian suuren liikkumavaran ilman mitään syytä. Mutta ennen, ennen kaikkea pitäisi säännellä tätä alaa ja EU nyt tekee rahanpesun vastaisen puitteistonsa kautta, mutta todennäköisesti aikanaan niin kuin, tämä pankkiramoisen lähestymistapa on paras, pitää ottaa käyttöön lupavaatimuksia, lisenssivaatimuksia ja niin edelleen. Sitten puhuitte näistä välikäsistä. Tämä ei ole mikään naivi kommentti, ei todellakaan. Ja tämä on yksi vaihtoehto vaihtoehdosta, jota voimme harkita. Jos ei, jos ei ole mitään henkilöä, joka asioita hoitaa, niin voidaan luoda sellainen. Ei voi olla aktiivinen kryptomarkkinoilla, ellei ole joku kryptovaluuttamarkkinoiden edustaja tai viranomainen. Ja tällainen vaatimus voitaisiin asettaa. Ja sitten jos jotakin näkee tapahtuvan markkinoilla eikä mitään vastuutahoa ole, niin sitten suljetaan markkinat niin tämä voisi olla ratkaisu niille kolikoille, jotka tapahtuvat täysin irrationaalista, niin kuin te sanoitte. Ja sitten luokittelimme eri kolikkoja ja voi nähdä, että jotkut kolikot todella ovat digitaalisia. Tähän ei liity mitään tahoa, pelkästään tietokoneita, mutta sitten on muita kolikkoja, kuten Cardano taisi olla tällainen. Ihmiset tekevät niitä ja ne, he voidaan tunnistaa. He ovat tunnistettavissa. On eri järjestöjä, jotka löytyvät tämän kolikon takaa, jotka laskevat sitä liikkeelle. Näiden kolikkojen kohdalla on varsin helppoa toimia. Mutta tietysti todennäköisesti nämä ovat niitä kolikkoja, joita sitten väärinkäytetään, vaan juuri niitä kolikoita, kolikoita väärinkäytetään, jotka eivät ole niin rationalisoituja, joita on vaikea äh, hahmottaa tai löytää tekijät. Ja tätä todellakin kannattaisi tutkia hiukan enemmän. Ja sitten äh, vaadittaisiin, että on joku välikäsi käytössä. Se olisi yksi, yksi pätevä optio tai vaihtoehto. Paljon kiitoksia. Ehkäpä tämä oli minullekin vastaus. Siirrymme nyt puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Niin Sturvas, olkaa hyvä. Kiitos. Olemme tässä nyt hieman hämillämme ja, ja olin sitä jo ennen kuin tulin tänne. Niin mekin. No hyvä. Äh, Financial Timesissa oli äh, artikkeli siitä, että London, Lontoon Cityssä ponnistellaan samojen ongelmien kanssa kuin mitä te olette tutkineet. Mutta minä luulen, että tässä on nyt jäänyt väliin jotain. Me olemme menettäneet jotain, kun käytetään vanhoja konsepteja. Kuuntelin teitä, herra professori, ja te sanoitte, että valvoa kentällä, mitä tapahtuu. Mutta arvaukseni on, että sitä kenttää ei niin vaan löydy, koska todennäköisesti ei ole jotain paikkaa, koska kaikki tapahtuu pilvessä. Ja mitenkä löytää tämä pilvi? Tämä voi todennäköisesti olla kovinkin hankala. Ja se, että on lainsäädännön alainen, niin se tarvitsee paikan. Tässä minä tarvitsen sen paikan, missä minä olen fyysisesti ja jossa tehdään päätökset. Ja nyt se, mitä me katsomme, on jotain, joka on täysin tämän lain lainsäädäntöalueen ulkopuolella. Ja tämä tekee asiasta monimutkaista. Mutta tämä oli erinomaisen mielenkiintoista. Kiitos. Kiitoksia. Professori Huumen, olkaa hyvä. Oh, Uskoakseni voin olla vain aivan samaa mieltä kanssa. Ne on vaikea seurata sitä, mitä tapahtuu, sillä kaikki tämä tapahtuu konkreettisen maailman ulkopuolella suurelta osin. Mutta meidän täytyy tehdä jotakin, jotta saisimme otteen asiasta, sillä tämä on olemassa oleva asia, jota käytetään väärin. Emme voi vain todeta, että tämä tapahtuu normaalin lainsäätelyalueen ulkopuolella. Tämä on vaikeaa, joten annetaan koko jutun olla. Meidän on pakko tehdä jotakin. Ja koska tämä ei ole mitenkään, mitään fyysistä, konkreettista, säätely on vaikeaa. Minä en ole teknologinen henkilö, mutta olen melkoisen varma, että tekniset asiantuntijat työryhmässä löytäisivät ratkaisun – Jos otamme esimerkiksi bitcoinin, bitcoinia markkinointiin nimettömänä ja tämän jälkeen MIT yliopistolta erät totesivat, että oli mahdollista yhdistää lohkoketjun osasia ja identifioida toimijoita ketjussa lohkoja yhdistämällä. Eli tarkoitan tällä sitä, että me kuvittelimme, että tämä oli täysin nimetöntä toimintaa, mutta onkin olemassa tapa, vaikea monimutkainen tapa, joka vaatii paljon tietoa, tunnistaa henkilöitä. Tämä ei voi olla yleinen lähestymistapa, sillä tämä ei yksinkertaisesti toteutettavissa suuremmassa mittakaavassa, jotenkin jotakin muuta täytyy löytää ratkaisuksi. Olen siinä mielessä optimistinen, että uskon tämän olevan toteutettavissa – minä en tule olemaan se henkilö, joka tätä teknologista puolta kehittää, mutta uskon, että tekniset asiantuntijat pystyisivät jotakin luomaan. And then, um, well, your... Ja sitten huomioon liittyen siihen, että oikeudenkäyttö vaatii oikeudenkäyttö alaa, paikan. Tämä on aivan totta. Kryptovaluuttaan eivät vaikuta minkäänlaiset rajat. Ja tästä syystä me toteamme, että Euroopan tason toiminta on hyvä – mutta tarkoitamme, että Euroopan tason toiminta on parempi kuin kansallisen tason, mutta tarkoitamme myöskin, että kansainvälinen globaali taso olisi kaikkein paras säätelytaso. Ja siksi olisi hyvin tervetullutta ryhtyä toimiin globaalilla tasolla. Tämä olisi todellista edistystä. Kiitoksia, professori Uben. Ja viimeinen kysymys tai kommentti, Louis Michel, olkaa hyvä. Euh, Ensimmäinen kysymys. Miten komissio tekee yhteistyötä Europolin kanssa, että voidaan lopettaa digitaalinen äm, lunnat? Sitten yksi tärkeä kysymys. Eikö olisi parempi että olisi sellaisia virtuaalivaluuttoja, jotka olisivat niin sanottuja virallisia ja niitä valvottaisiin keskitysti poliittisesti. Se olisi ehkä yksinkertaisempaa, koska silloin voitaisiin paremmin jäljittää niitä. Sitten vielä yksi kysymys. Mikä on Titanium-projektissa, jota on rahoitettu 5 miljardilla eurolla suurin piirtein EUsta, ja tarkoituksena on juuri lopettaa epäilyttävät transaktiot, terrorismin rahoitus, rahanpesu ja niin edelleen. Tässä yksinkertaisia täsmällisiä kysymyksiä ja haluaisin teiltä näkemyksen. Thank you so much. Please, Professor Huben. Paljon kiitoksia. Professori Huben, olkaa hyvä. Viimeinen kysymys. Kierros. Simple and... Ihan äh, suoria kysymyksiä, mutta vaikeita sellaisia. Ja haluaisin palata kirjallisesti kahteen näistä kysymyksistä äh, liittyen lohkoketjun käyttöön digitaalisissa lunnasvaatimuksissa. Ja sitä eikö digitaalisen valuutan pitäisi olla hallituksen valvonnan alaisena? No, se olisi tietenkin yksi ratkaisu. Silloin kaikki voitaisiin poistaa tuota pimennosta. Se on yksi mahdollisuus, jota voisi tutkailla. Mutta siinä jätettäisiin huomiota täysin se syy, miksi virtuaalivaluutat ylipäätään syntyivät johtuen siitä, että ihmiset eivät luottaneet hallitusten valvontaan, eivät luottaneet äh, keskuspankin äh, toimiin. Eli siis toki, kyllähän tuo on yksi säädännöllinen mahdollisuus, mutta se menee täysin virtuaalivaluuttojen äh, filosofia vastaan. Ja todennäköisesti se tarkoittaisi sitä, että monet niistä tuhoutuisivat. Mutta haluaisin äh, miettiä tätä hieman enemmän ja palaan tähän asiaan kirjallisesti. So much to professor Paljon kiitoksia professori Huben ja Snajas tästä tutkimuksesta. Kiitoksia myöskin vastauksistanne. Ja kiitoksia siitä, että lupasitte vielä vastata kirjallisesti tiettyihin kysymyksiin, joita tuli tässä keskustelussa esiin. Suurkiitos vielä teille. Ja tämän jälkeen voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan paneelimme. Tämän paneelin nimi on digitalisaation vaikutus kansainvälisiin verotuskysymyksiin, haasteet ja ratkaisut. Ensimmäinen puhuja tässä paneelissa on Eli Hajiva, Dialogue, Dialogue for Europeista, olkaa hyvä dear uh, members of parliament. Kiitos äh, äh, hyvät äh, naisten herrat, kiitokset hyvät kollegat. Aikaisemmat puhujat puhuivat virtuaalivaloitteista, jotka vaikuttavat myös verotuksessa ongelmia. Ne vaikuttavat itse asiassa koko talouteen. Digitaaliset tuotteet ovat äh, hyvin äh, liikkuvia ja ne eivät ole aineellisia ja niitä on hyvin vaikea, ne eivät ole läsnä. Ja jotkut äh, yritykset ovat riippuvaisia hyvin pitkälti netistä ja digitaalisesta sisällöstä. Ja myös yritysmallit kehittyvät nopeasti ja muuttuvat myös nopeasti joten eh, yritän tässä nyt eh, luokitella niitä, mutta näin, että minun täytyy kahden vuoden kuluttua taas uudelleen luokitella ne. Esimerkiksi eh, suuret yritykset, kuten Amazon, jolla on vaikka minkä näköisiä bisnesmuotoja, se voi olla markkinapaikka, se voi olla digitalisoitu netissä oleva, tai sitten voi olla myös tällainen perinteinen kauppa, jossa on ihan rakennus. Ja Netflix toimii samalla tavalla nyt filmien tuotannossa. Eli perinteisetkin yritykset ovat hyvin pitkälle nyt digitalisoimassa tuotantoansa ja toimintaansa. Ja tämä johtaa meidät nyt tähän arvon luomisprosessiin. On vaikea määrittää käsitellä, miten data luo arvoa, onko se algoritmi vai onko se raaka data vai mikä se on. Ja onko todellakin mahdollista, että tällaiset aineettomat tuotteet luovat arvoa. Sen lisäksi on myös erilaisia maksuja, jotka vaikuttavat tähän, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä tästä arvon luomisprosessista, muotoutumisprosessista. OECDn 50 BEPS-toimea OECD on ollut tehokas, kun se on luonut tällaisia minimistandardeja näillä 15 toimella. Tässä on erilaisia toimia, maakohtainen, maasta maahan raportointi, maakohtainen raportointi ja niin edelleen. Jotkut äh, BEPS-toimien vaikutuksista voidaan jo nähdä. Esimerkiksi äh, IP-protokollat liittyvät äh, hyvin pitkälti tähän ja myös hinnoittelusäätelyt säätelyt vaikuttavat näihin cashboxeihin. Eli tämä tekee nyt arvioimisen hyvin hankalaksi tässä vaiheessa. Edistyminen on aika hidasta suurimmassa osassa näitä toimia. Ei tässä ole minkäännäköistä äh, konsensusta esimerkiksi toimesta numero seitsemän. Myös toimet kahdeksan ja kymmenen transferhinnoittelusta on myös asia, josta ei ole samaa mieltä. Mutta hyvä uutinen on se, että verohallinnot ovat nyt kuitenkin kyenneet paremmin seuraamaan voitonsiirtoja monikansallisissa yrityksissä. Jotkut monikansalliset yritykset ovat vapaaehtoisesti muuttaneet kauppajärjestelyitään ja edistystä on myös toimessa numero kolme liittyen yrityssääntöihin. Esimerkiksi se, miten USAssa on vahvistettu sääntöjä, jotka koskevat ulkomaisia väliyhtiöitä. Ja verotuksen alalla näemme myös, että määränpää periaatetta käytetään enemmän ja enemmän. E, esimerkiksi tämä yksinkertaistettu menettely otettiin 2015 käyttöön myös EU:ssa OECDn suositusten mukaisesti. Tämän sanottua niin on myös hyvin paljon yksipuolisia toimenpiteitä, joita on otettu käyttöön EU:ssa ja myös EUn ulkopuolella. Joitain esimerkkejä ovat Italia, Unkari, Ranska, Iso-Britannia, Unkarissa on esimerkiksi tämä mainos tai mainontavero ja samanlaisia vastaavia käytäntöjä ollaan nähdössä, on nähtävissä myös esimerkiksi USAssa, Israelissa ja Intiassa. Toki näistä toimenpiteistä on myös negatiivisiakin vaikutuksia se voi vaikuttaa esimerkiksi innovaatioiden määrään ja se voi myös siirtää verotuksen taakkaa kuluttajille. Se voi myös johtaa yli verotukseen ja samoin hallinnollisten kustannusten nousuun. OECD varoittaa näiden toimenpiteiden muotoilusta ja siitä, että niiden täytyy olla kansainvälisen lainsäädännön mukaisia ja esimerkiksi verotuslainsäädännön ja, ja EUn neljän vapauden mukaisia, VTOn sääntöjen mukaisia ja muiden kansainvälisten sitoumusten mukaisia. Niiden tulisi myös kohdistua kaikkein suurimpiin BEPS-riskeihin, jotka ovat usein niitä bisnesmalleja, johon liittyy esimerkiksi nämä käyttäjän osallistumistoimet internetin kautta. OSC luonnollisesti seuraa tätä trendiä direktiivillään 21. maaliskuuta – Silloin puhuttiin äh, oikeudenmukaisesta verotuksesta. Jotkut yritykset maksavat vain 9,5 prosenttia, kun taas perinteiset yritykset maksavat 23 prosenttia, joka johtaa aikamoisiin paineisiin verohallinnolle. Ja komissio on nyt puuttunut tähän äh, kahdella tavalla. Yksi on äh, lyhyen toimi, aikavälin toimi, digitaalinen palveluvero. Tässä on erilaisia kynnyksiä liittyen vuosittaisiin tuloihin ja sopimuksiin. Tässä on myös erilaisia poikkeuksia ja niin edelleen. Ja nämä toimenpiteet ovat yleisesti ottaen OECD-suositusten mukaisia ja ne eh, kohdistuvat usein näihin kaikkein korkeimpiin riskeihin, joilla siis korkeimmat BEPS-riskit. Samanaikaisesti ne eivät kuitenkaan ole hyvin Euroopan parlamentin eh, näkemysten mukaisia. Parlamentihan äänesti tämän digitaalisen yritysmuodon puolesta samoin kuin yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta. Ja että tämä, voitaisiin ottaa tämä uusi lainsäädäntö tavallaan lisäyksenä mukaan CCCCTB, yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan. Ja CCCTB itsessäänkin jo luo ongelmia, joissain jäsenvaltioissa äh, verokanta on korkeampi, joissain matalampi. Ja äh, verojen harmonisointi saattaisi pitkällä aikavälillä olla hyvinkin haluttavaa niin, että voitaisiin välttää tällaista kilpailua ja sen lisäksi tässä on eroja suurten ja pienten jäsenvaltioiden keskellä, samoin kuin teknologioiden osaamisen välillä eri jäsenvaissa. Sen lisäksi on myös äh, teknisiä ongelmia, joita komission ehdotus aiheuttaa. Jotkut äh, olettavat, että kun ajatellaan tällaisia digitaalisia yrityksiä ja bisneksiä, että olisi vaikeaa, että olisi yhtenäiset säännöt näin monimuotoisille yrityksille, niin äh, tämä voisi johtaa ongelmiin digitalisoituneille yrityksille. Sen lisäksi ollaan huolissaan PK-yrityksistä, koska oletetaan, että ei ole reilua maksaa tai vaatia samanlaisia maksuja esimerkiksi välittäjältä tai muusta. Ja kustannukset saattaisivat olla kovemmat pk-yrityksille, vaikkakin komission vaikutusten arvioinnissa sanotaan, että näin ei ole. Tämä voisi ehkäpä vaikuttaa näihin online toimiviin välikäsiin, välittäjiin. Eli ehkäpä tässä pitäisi katsoa tätä komission esittämää kynnystä. Tässä on myös logistisia ongelmia, kuten käyttäjän paikan identifioiminen ja sitä voidaan käyttää myös väärin tietoturvan kannalta. Kansalliset viranomaiset keräävät näitä tie- tietoja. Sen lisäksi ongelmana voivat olla nämä tällaiset valeidentiteetit ja sen lisäksi tarvitaan erilaisia ohjelmistoja, joilla voidaan seurata, missä kuluttaja on ja tämä asettaisi myös kuormitusta yrittäjille yrityksille. Jäsenvaltiot ovat jakautuneet. Pohjoismaat esimerkiksi sanovat, se, että jos otettaisiin käyttöön makso, otettaisiin tällainen maksu käyttöön, ei välttämättä kuitenkaan auttaisi Euroopan taloutta. Ranska, Itävalta, Bulgaria kannattavat näitä toimenpiteitä, kun taas Ruotsi, Tanska, Irlanti, Luxemburg ja muut maat äh, ovat sitä vastaan, joten tulee olemaan hyvin vaikea löytää konsensusta ottaen huomioon, että tässä asiassa tarvitaan yksimielinen äänestys. Kun katsotaan, mikä on Saksan kanta viime viikkojen aikana, niin sekin on ollut äh, hieman äh, outo, koska tässä pelataan nyt kostotoimia eh, Venäjän, äh, USAn puolelta. Esimerkiksi nyt tämä äh, terästulli. Ehkä tärkeää olisi kuitenkin voida välttää tällaista verotussotaa. Ja varsinkin jos ajatellaan Euroopan vientiä ja sitä, tullieko se kärsimään, jos ryhdytään tällaisiin har, har, har, har huonosti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Tässä lainsäädännössä ei haluta jättää ulkopuolelle näitä digitaalisia yrityksiä ja USAhan on sopinut ottaen huomioon sen, että monikansalliset yritykset ovat muuttamassa rakenteitaan jo. Ja sen jälkeen, kun joulukuussa 2017 julkaistiin USAn uudet verotoimenpiteet, todettiin, että ei tarvittaisi enää muita uudistuksia. On tärkeää huomioida, että USAssa verotus laskettiin 21 prosenttiin 2017, jotta tämä verouudistus kotiutti myös USA osakkeen omistajia. Se, siinä puhutaan myös tällaisesta globaalista minimiverosta ja se kannustaa myös siihen, että nämä, tämä aineettomu, aineettomat omistukset jäävät USAhan. Tämä merkitsee sitä, että USA on sitä mieltä, että nämä, tämä arvo on luotu USAssa ja se pitäisi siellä verottaa. No kaikki maat eivät ole tästä samaa mieltä ja me olemme kuulleet erilaisia viestejä OECDstä. 113 jäsentä työskentelee nyt tämän parissa, mutta jotkut luulevat, että nämä BEPS-toimenpiteet riittäisivät ongelman ratkaisuun. Muut mukaan lukion USA, ovat sitä mieltä, että voitaisiin käyttää tieto- Nexusta ja muuta BEPSien lisäksi. Ja sitten on kolmas ryhmä, joka riittyy EUn tukemiin erityistoimenpiteisiin ajatellen nimenomaan tätä digitalisoitumisen paineita ja kuormitusta verojärjestelmille Pitäisi myös katsoa, äh, mitä uudet teknologiat, äh, esineiden äh, internet ja lohkoketju vaikuttavat. Ne täytyy myös huomioida. Ne saattaisivat vähentää tai lisätä verohaasteita. Ne, nämä saattavat olla haitallisia kansainvälisille pyrkimyksille ja sen lisäksi täytyy nyt välttää vero, sotaa. Sen vuoksi täytyisi myös muistaa, että kasvuja, kasvua ja teknologista edistystä tarvitaan EU-ssa. Ja toivon mukaan konsensus saadaan aikaan vuoteen 2020 mennessä ja tällainen globaalinen holistinen ratkaisu olisi ihanteellinen. Thank you so much, Eli. Um, and now we can move on to the uh, second speaker. Paljon kiitoksia. Nyt voimme siirtyä seuraavaan puhujaan paneelissamme John Vela Oxfordin yliopistosta, ähm, yritysverotuskeskuksesta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, so I hope you can actually see this. Äh, paljon kiitoksia. Toivottavasti näette nämä diakuvat tuolla taustalla. Haluaisin tässä esityksessäni käydä läpi nykytilannetta, ottaa askeleen taaksepäin ja pohtia niitä poliittisia kysymyksiä, jotka alaan liittyvät ja pohtia myöskin sitä, mihin suuntaan olemme suuntaamassa tai emme. Kansainvälinen verotusjärjestelmä tai jos ollaan täsmällisempiä internetyritysverotusjärjestelmä, onko tämä Tämä on todellakin tällä hetkellä kriittisessä tienhaarassa järjestelmänä, sillä Siis olemme erittäin tärkeässä tienhaarassa seuraavasta syystä, jonka Eli juuri mainitsi. Nimittäin uudistusintoa tietyissä maissa on, mutta hyvin paljon erimielisyyksiä on siitä, minkälaisia uudistuksia tulisi suorittaa. Meillä on kolme maaryhmää tai kolme mielipidetyyppiä. Ensimmäinen ryhmä on sitä mieltä, että muutosta tarvitaan, mutta vain kohdennettua muutosta. He ovat sitä mieltä, että meidän tulisi tehdä sellaisia uudistuksia, jotka kohdistuvat tiettyihin digitaalisen talouden yrityksiin. Toinen maaryhmä uskoo myöskin siihen, että muutosta tarvitaan, mutta he uskovat, että koko verotusjärjestelmää tulisi uudistaa. He siis uskovat, että meillä tulisi olla muutoksia, jotka menevät digitaalitalouden yrityksiä pidemmälle, kokonaisia verotusjärjestelmän uudistuksia. Ja sitten kolmas ryhmä maita, jotka eivät eh, tällä hetkellä näe tarvetta suurille erotuks- uudistuksille. Tässä vedettiin websiin viimeisimpään sata vuoteen kehitykseen sinä aikana. Tämä on hyvin kriittinen vaihe, sillä ei ole selvää, mikä näistä mielipiteistä voittaa. Ja uskoakseni komission aloitteet ovat ensimmäisen kategorian alla täsmätoimet, jotka koskevat erityisen digitalisoituneita yrityksiä. On useita jäsenmaita, jotka suosivat tämänkaltaisia ensimmäisen kategorian uudistuksia. Uskoakseni Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin kanta olisi ennemminkin toisen ryhmän mukainen. Parlamentti on sitä mieltä, että uudistuksia pitäisi tehdä koko verotusjärjestelmään, ei vain digitaaliseen talouteen, jos olen ymmärtänyt parlamentin kannan oikein. Ja tämä on minunkin mielipiteeni. Olen sitä mieltä, että meillä on nyt valtavan hieno mahdollisuus, jonka digitalisaatio on meille antanut, muuttaa koko järjestelmää ja sanoisin, että tämä on mahdollisuus. Tässä oli lainaus. Sorry, I put a quote here which uh, from the OECD interim report published last March which Tässä on OECDn 2018 äh, äh, väliraportista lainaus äh, talouden digitalisaatio ja globalisaation liittyvät trendit aiheuttavat haasteita olemassa olevalle ähm, kansainväliselle yritysverotusjärjestelmälle. Tässä on kaksi asiaa, jotka haluaisin tuoda esiin. Tämän arvioinnin mukaan me emme voi pohtia vain digitaalitaloutta, digitaalisen talouden yrityksiä. Meidän täytyy ajatella koko talouden digitalisoitumista, sillä koko talous digitalisoituu ja ei vaikuta hyvältä politiikalta tunnista tällä hetkellä vain hyvin digitalisoituneita yrityksiä. Ja toinen seikka, tiedätte, että ongelmia, jotka liittyvät tähän toiseen ryhmään, nämä eivät ole vain digitaali siirtymän ongelmia taloudelle samaan liittyvät globaaleihin trendeihin. Kuten sanoin, minun henkilökohtainen mielipiteeni on sama kuin tämän toisen ryhmän, eli meidän tulisi uudistaa koko olemassa olevaa järjestelmää, eikä vain digitaalisen talouden yritysten osalta järjestelmää. Ja tässä kysymys on siis siitä, minkä tyyppisiä uudistuksia tulisi suosittaa. Hyvä lähtökohta uudistuksia pohtiessa on aloittaa yeah, a good place to start when... Hyvä lähtökohta aloittaa uudistukset olisi pohtia, mikä on ongelma taus, ongelmien taustalla vaikuttava syy. Kun tämän taustalla vaikuttavan syyn tunnistaa, pääsemme ongelman ytimeen. Mielestäni digitalisaatio ei luo uusia ongelmia olemassa olevalle järjestelmälle, se vain kasvattaa jo olemassa olevia ongelmia. Eli siis se tarttuu näihin jo olemassa oleviin ongelmiin ja pahentaa niitä suuresti. Nyt niin jos pohdimme tilannetta digitalisaatiotilanteessa yrityksen on helpompi levittää toimintamansa ympäri maapallon on helpompi myöskin saada sijoittajia ympäri maailmaa, hajauttaa tuotantoa, markkinointia ympäri maailmaa ja myöskin helpompi toimia, yrityksen helpompi toimia, vaikka sen kuluttajat olisivat ympäri maailman. Tämä on se suuri ero, joka digitalisaatio on aiheuttanut, ja tästä seuraa tiettyjä ongelmia. Korostaisin niitä hetken päästä, mutta nämä ongelmat mielestäni kumpuavat yhdestä pääsyystä. Se on se, että olemassa olevan järjestelmän alla me verotamme yrityksiä siellä, missä niiden liikkuvat faktorit sijaitsevat. Eli me verotamme yrityksiä siellä, mihin yritys on kirjautunut, missä sen verotuksellinen kotipaikka on, tai siellä, missä yrityksen tehtaat tai IP-osoite sijaitsevat. Ne ovat kaikki mobiileja seikkoja. Ja tässä on kolme ongelmaa, jotka tilanteessa seuraavat, jos saan tämän toimimaan, tämän järjestelmän. Menisin nyt tämä, tämä laite ei nyt toimi. Tämä ei nyt toimi enää tämä laite, pahoittelen.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 the existing system. Halusin tässä tuoda esiin sen, että olemassa olevassa järjestelmässä on ollut vuosia ongelmia ja digitalisaatio vain pahentaa näitä olemassa olevia ongelmia. Ja kun tarkastelemme syytä ongelmien taustalla, mielestäni vaikuttaa olevan niin, että ne kumpuavat siitä, että yrityksiä verotetaan siellä, mihin niiden mobiilit toiminnat, siellä missä ne mobiilit toiminnat sijaitsevat. Ja tästä seuraa tiettyjä asioita, koska me toimimme näin, yritykset pystyvät verotuksen oikeudenkäyttöalueelta siirtämään toimintaansa matalan verotuksen alueelle käyttämällä IP-ratkaisuja. Tietenkin tämä on tapahtunut jo ennen digitalisaatiota, mutta ongelma on paisunut digitalisaation myötä. Ajatellaanpa kuinka tärkeä tämä IP on digitaalialan yrityksille. ipelihenkinen henkinen omaisuus. Yritykset siirtävät todellisen toimintansa matalan verotuksen oikeudenkäyttöalueelle. Tässä ajattelen tehtaita tai muita laitoksia. Ne eivät ole tietenkään henkisen pääoman äh, lailla yhtä liikkumia, mutta niitä voidaan Saksassa siirtää vaikkapa Puolaan. Tämä oli ongelma jo ennen digitalisaatiota ja muuttui vain pahemmaksi digitalisaation myötä, sillä on paljon paljon helpompaa harjoittaa erilaista toimintaa monissa eri maissa digitaalisen ratkaisuin. Todellinen ongelma liittyy näihin kahteen ensimmäiseen seikkaan. Yrityksillä on houkutus siirtää toimintaan samatalan verotuksen alueelle. Ja koska näin on, yrit- maat vastaavat tilanteeseen laskemalla yritysverotasoaan, jotta voisivat houkutella sekä toimintaa että voittoja. Mutta tämä luo epätasapainoa olemassa olevan järjestelmään ja uhkaa sen pitkän aikavälin kestävyyttä. Mitä me olemme sitten nähneet? Mikä on ollut näiden kilpailutilanteiden tulos? Tulos on se, että että yritysverotuksessa on ollut painetta alaspäin. Tämä on johtunut, johtanut siihen, että yritysverotaso on laskenut vuosien myötä. Näette, että tässä on aivan selvä kehityskulku. Tässä on G20-ryhmän keskimääräinen yritysverotaso. Tämä sininen viiva on keskimääräinen taso, ja tämä ei varmaan vaadi paljonkaan selvennystä. Tämä on hyvin selkeää kilpailupaine, joka ajaa yritysverotasoa alaspäin, on jotakin, mikä digitalisaation myötä mielestäni vain kasvaa. Ja tämän pitäisi olla jotakin, mikä meitä huolestuttaa, sillä kyseessä on liike vain yhteen suuntaan, ellemme löydä syytä sille, miksi tämä suunta kääntyisi ympäri, enkä henkilökohtaisesti olen tällaista syytä kyllä löytänyt olemassa oleva järjestelmä näin ollen ei ole kyllin kestävällä pohjalla. Okay, so uh, digitalization... Digitalisaatio ei siis luo uusia ongelmia, vaan paisuttaa olemassa olevia ongelmia. Minkä sitten tulisi olla ratkaisu? Yksi pääsyitä, pääongelmia nykyjärjestelmässä on se, että verotamme yrityksiä niissä paikoissa, jossa niiden liikkuva toiminta tapahtuu. Eh, joten välitön ratkaisu olisi se, että me keskitymme ei-siirrettäviin yrityksen toimiin, asioihin, joita yritykset eivät voi kontrolloida. Jos me keskitymme näihin ei-siirrettäviin seikkoihin, kilpailua ei synny, eli tässä vaihtoehtoja on joko verotus siellä, missä sijoittajat ovat, tai siellä, missä kuluttajat sijaitsevat. Jos siirrymme järjestelmään, jos nyt tähän kohteeseen keskityn, jos meillä olisi tällainen kohdeperustainen ratkaisu, se auttaisi, mutta tietenkin riippuen siitä, kuinka tätä toteutetaan. En usko, että tällaisen järjestelmän siirtyminen poistaisi kaikki ongelmat tai hankaluudet. Tietenkin hankaluuksia aina on, mutta tämä vaikuttaisi olevan kestävämpi malli pitkällä aikavälillä, erityisesti ottaen huomioon, että nykyjärjestelmä ei ainakaan minun mielestäni vaikuta kyllin kestävältä. Kun tarkastelemme kohdetta. Se voisi olla ri- ollut ristiriitainen kysymys muutama vuosi sitten, mutta näin ei enää ole. Meillä on tiettyjä elementtejä jo kohteeseen liittyen komission aloitteissa. Minun mielestäni ongelma on kuitenkin se, että me emme voi vain kohdeelementtiä luoda ja lätkäistä sitä olemassa olevan mallin päälle. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta me äh, sijainnin perusteella verotamme ja tämän lisäksi lätkäisimme nyt uuden periaatteen, kohdeperiaatteen vanhaan malliin. Tässä on perusteluna esitetty johdonmukaisuutta järjestelmästä. Mielestäni olisi parempi pyrkiä siirtyä johdonmukaiseen järjestelmään, joka johdonmukaisesti kohdeperustaisesti verottaa yrityksiä. Meillä on erilaisia malleja, joiden mukaan tämä voitaisiin toteuttaa. On tapoja siirtyä täysin kohdeperustaiseen järjestelmään, eli verotamme täysin kodesijainnin mukaan yrityksiä, mutta tämä olisi äärimmäinen esimerkki esimerkiksi kassavirran suhteen. Tämä meillä voisi olla osittainen, kohdeperustainen malli, mutta jos tätä ei poliittisesti voida niellä, meillä on muita mahdollisuuksia luoda johdonmukainen järjestelmä, joka ei mene aivan loppuun asti, mutta toimii samalla periaatteella. Näitä järjestelmiä on luotu um, Aviona, Closing and Durst vuosien kuluessa ja Mike Devrandin johtamoryhmä on tämän kaltaista luonnostellut ja nämä ehdotukset pyrkivät siihen, että osa verotettavasta tulosta sijoitetaan siihen maahan, jossa toimintaa tapahtuu ja jäännösmallin mukaan suorittaisiin loppuverotus. Eli näin eri maat saavat osansa piirakasta, mutta me siirtyisimme kuitenkin perustaista mallia kohti. Voisin antaa esimerkkejä siitä, kuinka tämä toimii nykyisin, jos maat rutiinitoimia verot tuottavat rutiinivoittoja, joita saadaan rutiinitoimista. Jos meillä on esimerkiksi tehdastoimintaa, ongelma on se, että meidän tulee tarkastella sitä, mihin jäännösvoitto päätyy. Jäännösvoitto päätyy veroparatiiseihin esimerkiksi, ja me ehdotamme sitä, että meidän tulisi käyttää nykyjärjestelmää niin, että maat, joissa rutiinitoiminta tapahtuu, voisivat verottaa rutiinitoimintaa ja sitten jäännös, voisimme sen sijaan, että se päätyisi veroparatiisiin, verottaa kohde maassa. Tietenkin tässä lyhyellä aikavälillä on voittajia ja häviäjiä, koska me tässä puutumme vero-oikeuksiin, mukaamme niitä – mutta jos on todettu, että nykymalli ei ole kestävä pitkällä aikavälillä, tämä voisi olla pakko eikä valinta, joka on edessämme. Pitkällä aikavälillä vaikuttaa siltä, että tämä nykymalli ei ole kestävä. Digitalisaatio vain tekee näistä ongelmista vielä pahempia. Thank you so much, uh, Paljon kiitoksia professori Vella tästä puheenvuorosta. Nyt aloitamme kysymys- ja vastauskierroksen nyt ka- kanssa. esittelijän ensimmäinen kysymyksen esittäjä, se on minä. Minulla on kysymyksiä molemmille. Ensin sinulle, jos aloitetaan tästä edellisestä, viimeisestä, professori Vella. Minun täytyisi nyt oikein ymmärtää, mitä sinä tarkoitat tällä tarkistetulla verojärjestelmällä. Voisitteko te hieman kertoa enemmän sillä tavalla esimerkiksi antamalla käytännön esimerkki, mitä se merkitsisi esimerkiksi Facebookille tai Applelle, jos meillä olisi tämänkaltainen järjestelmä, josta te puhutte, miten tämä vaikuttaisi tilanteeseen tämän kaltaisille digitaalisille yrityksille. Ja sen lisäksi mainitsette myös äh, paineet näiden yritysten veroprosentteihin äh, ja että olisiko tällainen yhtenäinen tulovero, mahdollisuus antaa jäsenvaltiolle enemmän aikaa sopeutua uuteen järjestelmään, koska silloin voitaisiin lopettaa tämä paine liittyen yritys, yhteisen yritysveroon. Kiitos. I'll start with the second one because it's easy. Aloitan tästä helpommasta toisesta kysymyksestä. Ongelma ennen kaikkea, niin tämähän on poliittinen kysymys suostuvatko jäsenvaltiot koskaan tällaisen alimpaan yritysveroprosenttitason? Mm, en tiedä, ehkä en ole kyllä nähnyt mitään, joka antaisi ymmärtää, että näin on. Ja ongelma on, jos EU-jäsenvaltiot hyväksyvät tämän alimman yritysverotason, mitä sitten tapahtuu, kun muut maat leikkaavat omia y- yritysveroprosentteja. Silloin todellista toimintaa virtaisi EU-maista muualle, missä on, missä on leikattu yritysveroprosentteja. My ei, mutta eh, enemmänkin niin kuin ajattelin, että jos meillä on yhteinen taso, niin silloinhan se jättäisi enemmän aikaa sille, että sitten voitaisiin muotoilla tämä lopullinen järjestelmä, joka perustuisi siihen eh, kohdemaahan. Joten ajattelin tässä enemmän sillä tavalla, että annettaisiin enemmän aikaa jäsenvaltioille. Ei keskustelun siitä, onko se hyvä vai huono idea, vaan siihen, että se voisi auttaa näissä järjestelmissä? I, um, so the... niin ensimmäisenäkään en tarkoita, että seuraavan viiden, aikana, viiden vuoden aikana yritysvero romahtaa. Tämä on ollut asteittainen prosessi, ei tiedä kuinka tähän menee. Ehkä Unkarissa on jo yhden numeron yritysveroprosentti, jos sitten tähän mennään, niin tämä kehitys saattaa ehkä hiukan hidastua. Sitä on vaikeaa ennakoida, ennustaa. Mielestäni meillä kyllä on aikaa ryhtyä uudistuksiin ja miettiä näitä uudistuksia ennen kuin koko järjestelmä romahtaa. Tietysti olisi hyvä, jos voisimme yhdessä sopia alimmasta veroprosenttitasosta. Tämä ostaisi tavallaan hiukan aikaa, mutta kuitenkin tämä trendi on selkeä, mutta silti meillä mielestäni on vielä aikaa ajatella kunnolla nämä asiat. Sitten tämä ensimmäinen kysymys ottaisin esimerkin digitaalisen ulkopuolelta, koska sitä on jo vaikea sielläkin hahmottaa. Joten jos me ajattelemme niin, että yritykset, tai kuvitellaan tämän yritys, jolla on tehdas A-maassa ja se, sillä on markkinaosuuksia B-maassa ja se myy kuluttajille A-han, b ja c kolmeen eri maahan. Ja mitä me tässä haluamme tehdä on, että koska toiminta on sekä a että b niin annetaan sitten hiukan verotettavaa voittoa niille. Pannaan siinä jotakin, että he saavat jotakin, koska toiminta kyseisessä maassa jonkin verran kerran on. Ja sitten me haluamme, että jos nämä jäljäävä voitto, rutiinivoittojen jälkeen, me haluamme varmistaa, että tämä osa ei päädy veroparatiisiin tai jää verottamatta, niin silloin – tämä osa, mikä jää jäljelle sitten, kun on rutiinivoitot jaettu, niin sitten tämä voidaan jakaa tavalla, jota on mahdollisimman vaikea manipuloida. Ja yksi tapa olisi jakaa se maihin sen mukaan, kuinka paljon myyntiä oikeastaan tapahtuu, koska yritys voi päättää, minne sijoittaa valmistuksensa, missä on henken omaisuus, mutta se ei voi päättää sitä, missä kuluttajat sijaitsevat. Joten tämä tarkoittaisi sitä, että tämä jäännösosa eh, jaetaan sitten maihin niin, että yritykset eivät voi tätä manipuloida mitenkään. Ja sitten poliittisesti katsottuna tämä saattaisi olla hyväksyttävämpää kuin tämä määränpää maa, niin että kaikki ei liity kuluttajista, vaan maissa, joissa on toimintaa, saavat osan tästä kakusta myös. Eh, professor, uh... Paljon kiitoksia professori Mella. Nyt vielä yksi pieni kysymys teille. Mainitsitte, että Israel, Ranska, Unkari, Yhdysvallat tekevät kaikki mahdolliseksi jonkinlaisen erityisverotusjärjestelmän digitaalisella sektorilla. Minua kiinnosti tämä, kun kuulen, että sanoitte, että ottaen huomioon nykykontekstin Euroopan unionissa – tilanne on tämä. Voisimmeko me Euroopan siis tehdä jotakin vastaavaa, mikä voisi auttaa hiukan asiassa siis välttää sitä, etteivät maat yksinään lähde toimimaan ja niin sirpaloita tilannetta entuudestaan. Actually... Yksilölliset toimenpiteet ovat itse asiassa taloudelle haitallisempia kuin toimenpiteet, jotka tehdään EU-ssa, kuten esimerkiksi lokkoketju esimerkissä, joten EU voisi standardisoida jossain vaiheessa nämä unilateraalit toimenpiteet koska niitä voidaan katsoa ja pitää, tällä, pitää valtionapunakin Unkarissa on tällä hetkellä tällainen tapaus. Ja niitä ei ole myöskään muotoiltu OECDn periaatteiden mukana, mukaisesti, joissa kohdistetaan tämä kaikkein suurimpiin BEPS-riskiyrityksiin. Joten esimerkiksi mainonta ja välityspalvelut ovat näitä korkeamman riskin yrityksiä. Standardisointi olisi hyväksi, mutta samanaikaisesti yksipuoliset toimenpiteet tai EUn esittämänä voisivat olla haitallisiakin vaikuttaa koko järjestelmään. Joten pitkällä aikavälillä olisi hyvä löytää jonkin näköinen ratkaisu OECDn puitteissa globaalisti. Kiitos. Thank you so much. And now... Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme eteenpäin listalla EPPn puolesta. Danuta Jaszowiska, olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, pozwólcie Państwo, że zadam pytanie w imieniu e, koordynatora, który niestety nie mógł być na dzisiejszym spotkaniu, ale gdzie Państwo myślami jest z nami. Szanowni Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää tämän kysymyksen EPP Konnardon puolesta. Hän ei päässyt valitettavasti paikalle. Paljon kiitoksia näistä alkupuheenvuoroistanne. Minulla on kysymys komission edustajalle, mutta myöskin puhujillemme. Me kaikki käsitämme, mikä on tarve reiluudelle, verotuksen alalla, erityisesti eh, digitaalisen talouden yrityksissä tällaisena digitaalisen talouden aikana, mutta tässä on järkeä, mutta meidän tulee myöskin koordinoida toimintaamme kansainvälisellä tasolla, OECDn tasolla, esimerkiksi tämä G80. Euroopan komissio alun alkaen halusi keskittyä kansainvälisiin elimiin – mutta kuitenkin ehdotus sähköisen talouden verottamisesta saattaisi itse asiassa uhata eurooppalaisia yrityksiä ja voisi käydä ilmi, että ne kärsivät tästä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Puolassa eräs yritys Allegro kilpailee kansainvälisten jättiyritysten kanssa. Ja nyt komission ehdotuksen mukaan tämä Allegro-alusta joutuisi maksamaan kaksinkertaista veroa sekä digitaalista että muita veroja. Meidän täytyy vaiht- muuttaa tätä aivan ehdottomasti tämän kaltainen tilanne olisi todennäköisesti missä tahansa Euroopan unionin jäsenmaassa ongelmallinen. Kysymykseni komissiolla on nyt tämä, kuinka voisimme välttää tilanteen, jossa eurooppalaiset digitaaliset yritykset eh, pystyisivät yhä kehittämään ja investoimaan kaikesta huolimatta. Kiitoksia tästä kommentista ja kysymyksestä. Komissio ei ole vielä paikalla. Komissio tulee vasta tämän kierroksen jälkeen paikalle. Ja. Mutta halusin puhujillekin tämän kysymyksen esittää. Siva. Niin, Lova ähm, Hadjev, olkaa hyvä. Uh, some of this problem... Mainitsin joitakin näistä ongelmista omassa esityksessäni. Tietenkin EU-yrityksiä tämä koskisi, jos tällainen vero otettaisiin käyttöön. Erityisesti pienet yritykset voisivat kärsiä kilpailuedun menetyksestä, jos kustannukset esimerkiksi mainonnassa tai asiakkaiden saavuttamissa nousisivat. Todennäköisesti sanoisin, että tasapainon lähestymistapa tässäkin on toivottavaa ettei estettäisi eurooppalaisia yrityksiä kehittämästä, hyviä yrityksiä kehittämästä, koska nyt meillä on vain yksi iso digitaali yritys 20 suurimman joukossa maailmassa. Ja jos halutaan kehittää vahvaa digitaalista sektoria, silloin meidän pitäisi rohkaista innovaatiota, teknologista kehitystä, joten verotus todennäköisesti olisi ongelmallista ajatellen näiden yritysten kehittymistä, jotta ne tulisivat kilpailukykyisiä maailmalla. En tiedä, haluaako kollega ehkä tähän lisätä vielä jotakin. Um, en usko, että digitaalipalvelumaksu olisi hyvä idea monestakaan syystä. Se on verotus, tuloista, joiden tarkoitus olisi tasata tilannetta, jossa veroa voitosta ei ole maksettu. Ja se tosiasia, että sitä esitetään väliaikaisena toimenpiteenä, vaikkakin ehdottajatkin tiedettävät, tietävät, että tämä ei ole ihanteellinen ratkaisu. Ja komission asiakirjassa sitä puhuttiin myös suboptimaalisesti. Thank you. And now we move on. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt eteenpäin SND-ryhmän puolesta. Evelyn Regno, olkaa hyvä. Schön. Ähm. Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen professori Reilerille, Velalle. Tähän puhuitte paljon siitä, mitä me olemme täällä äh, parlamentissa tehneet äh, eri tasolla, Digi, yhteisöstä ja yrityksistä ja digitalisoitumista ylipäätään. Kysymykseni on oikeastaan hieman poliittinen. Miten te arvioitte tämän Digitex? Olisiko se mahdollisuus ottaa käyttöön USAan rangaistustulleja vastaan? Toinen liittyy sitten taas ja tähän tulevaan pakettiin, joka on jo pöydällä. Tulevaisuudessa Tulevat, tulevatko komission ehdotukset olemaan sellaisia, että yritykset äh, koko toiminta äh, aikansa aikana te, ottavat äh, tekevät tällaisia online sitoutumisia. Eli sillä tavalla, että oikeastaan koko talous digitalisoitumisi. Tämä toimii joissain maissa hyvin, sen me tiedämme, mutta tässä on nyt kysymys kahdesta asiasta. Yhtäältä yrityksen mobiliteetti ja toinen elementti, digitaalinen, äh, digitaaliset muutokset. Ja jos nämä kaksi sitten yhdistää, ja tämä onkin kysymykseni, tällähän on suuria oikeudellisia vaikutuksia, miten pitkälle äh, tämä tulee muuttumaan paremmaksi tai huonommaksi? Ja onko jotain, minkä meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota, kuten jos on kysymys esimerkiksi verovilpistä ja välttelystä ja postilaatikkoyritysten toiminnan välttämisestä? Joten miten te näette sen tutkimuksenne pohjalta? Kiitos. Yes, uh, first Professor Vella, please. Professori Vella, olkaa hyvä. there's a lot in your question, so... Tässä tuli paljonkin asiaa kysymyksiä, jos en vastaa nyt ihan täysin, niin voitte tästä niin käteen pyytää tarkentavia kysymyksiä. Niin ensimmäinen asia oli poliittinen kysymys mielestäni, mitä olemme mieltä siitä, miten tämä vaikuttaisi mahdolliseen kauppasotaan Tämä on yksi näistä asioista olettaisin, jossa käsi, näkemyksellä on melkein yhtä paljon tekemistä kuin ö, todellisuudella, mutta miten asiat nähdään uudessa nämä verot, se on oma kysymyksensä, väärin tai oikein. USAssa tämä nähdään hyökkäyksenä joihinkin USA-laisiin suuryrityksiin, jotka ovat tästä, tästä ollenkaan tyytyväisiä – tai siihen tyytyväisiä. Mutta tässä tärkeämpi kysymys on kylläkin seuraava. Jos ajatellaan OECDn BEPS-sääntöjä 2013-2015, laadittiin näitä kansainvälisiä verosääntöjä ensimmäistä kertaa sataan vuoteen BEPS-säännöt, mutta BEPSin tarkoituksena ei ollut siirtää verotusoikeuksia maiden kesken. Jos lukee OECDn väliaikaisraportin, niin se puhutaan aivan suoraan ja selkeästi, mitä, mihin BEPS ei suorasti ainakaan uudelleen siirtänyt verotusoikeuksia maiden kesken. Siksi on tällainen kakku, miten jaetaan tämä voitto, verotettavat voitot maiden kesken ja miten tämä kakku jaetaan maiden kesken. Ja tästä nyt on kyse. Siksi keskustelu on tässä niin kovasti kuumenemassa, koska puhumme sitä, kuka saa kuinkakin paljon tästä kakusta itselleen. Tietenkin tästä silloin tulee tällainen kuuma poliittinen peruna. Sitten toinen kysymys, jonka teitte. Ja nyt voin sanoa tästä sen verran, vaikka vastaan tähän vielä tarkemmin myöhemmin, onko ongelma siinä, että eh, eristetään digitaalinen talous ja yritykset ja onko tämä komission pitkän aikavälin ehdotus sellainen, että siihen liittyy vaara? Onko se ongelmallista, että DAC-ehdotus koskee digitaalista tai vastauksena on, että kyllä. Pitkän aikavälin ratkaisu perustuu eri määritelmiin, mikä on digitaalinen palvelu, mikä muodostaa digitaalisen palvelun. Siinä tarvitaan laajamittaista ohjeistusta siitä, miten jaetaan ähm, voitot, jotka syntyvät digitaalista henkisestä ominaisuudesta, mutta digitaalinen maailmahan etenee nopeasti, niin kuin on todettu, todella nopea tahtiin. tahtiin. Jos halutaan sääntöjä, jotka myös toimivat, niin silloin me tarvitsemme laajaa ohjeistus siitä, miten voitot jaetaan digitaalisten toimintamallien mukaan. Mitä tapahtuu, jos kahden vuoden kuluttua tulee uusi digitaalinen innovaatio, josta emme vielä jotain me vielä pysty edes kuvittelemaankaan. Pitääkö silloin päivittää sääntöjä ja ohjeistusta joka muutama vuosi, aina muutaman vuoden välein. En usko, että tämä on kovinkaan lupaava toimintatapa, jota pitäisi jatkaa. Kiitoksia. Viimeinen puhuja SND-ryhmästä Nina Gill, olkaa hyvä. Presentation. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestänne keskitymme paljon Yhdysvaltoihin, niin- mutta luonnollisesti monet digitaalisen talouden yritykset kasvavat erittäin nopeasti jossakin muualla kuin Yhdysvalloissa, nimittäin Kiinassa. Kuinka me voisimme saada Kiinan vastaamaan siihen, mitä me olemme pohtineet täällä, tai komission ajatukseen? Ja toisekseen, tässä me puhumme epäsuorasta verotuksesta, meillä on suoraa verotusta ja Yhdysvaltain kanssa tekemämme sopimus koskee suoraa verotusta, suoran veron kantoa. Tässä tulee olemaan suuria ongelmia, kun pohditaan veron kantoa tässä kaikessa. Te olette todennäköisesti tietoisia siitä, että Mark Zuckerberg oli täällä muutama viikko sitten, kun häntä puhuttiin verotuksesta. Hän sanoi, että he maksavat veroja siellä, missä on pakko. Te toitte monia näistä asioista esiin, mutta pohdinpa, näettekö jo, pääsemmekö me tämän veron kanto-ongelman yli? Mitkä ovat heikot asiat tässä ehdotuksessa liittyen suuryritysten harjoittamaan veron kiertoon? Olisi, tämä olisi he, avuksi tämä tietokeskustelussa. Kiitoksia, professori Vela, olkaa hyvä. On Um, in reply to your first... Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen, en tiedä mikä kiinalaisten vastaus mahdollisesti on. En ole lukenut siitä mitään. Mutta mielenkiintoista kyllä, tämä on siis se mielenkiintoinen osuus tässä jutussa. USA on tässä toisessa ryhmässä. USA on halukas tekemään muutoksia olemassa olevaan järjestelmään, koko järjestelmän, eikä vain rajata sitä hyvin pitkälle digitalisoituisiin yrityksiin. Joten minun mielestäni USA ottaa tässä oikean lähestymistavan siihen, minkälaisia uudistuksia tehdään, joten minä pidän parempana heidän ehdotuksiansa kuin se, mitä jotkut jäsenvaltiot ja komissio ovat tehneet. Mitä tulee teidän toiseen kysymykseenne? Mitä No, no siis minä lähtisin tästä pitkän aikavälin ratkaisusta, eli ongelmat pitkän aikavälin ratkaisussa ovat, eh, niitä on paljon käytännön ongelmia, mutta myös konseptuaalinen ongelma. Nimittäin pitkän ajan eh, ratkaisu perustuu eh, sille periaatteelle, että verotetaan tuloja siellä, missä tämä arvo on luotu. On hyvin vaikea arvioida digitaalisessa maailmassa, missä tämä arvo on luotu ja kuinka paljon se arvo on silloin ollut. Joten kaikki, siis on erittäin vaikea käyttää tätä periaatetta ja ylipäätään yrittää arvioida, missä se arvo on luotu ja mikä se on. Miksi meidän pitäisi rakentaa järjestelmä, sellaisille systeemille, josta me emme itsekään saa tolkkua. Joten meidän täytyy miettiä tätä käytännön veron sovellusta. Hälytyskellot soivat päässäni heti, kun puhutaan tällaista periaatteesta, jossa jo periaatekin on niin hankala, me emme todellakaan tiedä, miten sitä voitaisiin käyttää, soveltaa todellisuudessa. Joten nyt meillä pitäisi, meillä pitäisi olla laajat suuntaviivat, jossa selvitetään ja selitetään se, missä ja miten arvo luodaan. Mutta niin on se, että se jää jälkijunaan koko ajan, koska nämä asiat kehittyvät niin nopeasti. Koska tässä on paljon asioita nimenomaan käytännön täytäntöönpannossa ja se ei ole mitenkään Äh, hämmästyttävää, koska tasolla millä tahansa tämä on ongelmallinen. I agree with professor. Niin, voiko olla jotakin? Olen professori Velan kanssa samaa mieltä. Niin, Kiinasta. Minun mielestäni Kiina on digitaalisesti eristynyt niin kuin Venäjäkin. Heillä on oma Facebook, WhatsApp ja kaikki muukin. Mutta USAssa taas, koska olemme varsin riippuvaisia USAsta, koska heidän high-tech-yritykset eh, käyttävät meidän käyttäjädataamme. Tähän meidän pitäisi puuttua ja tämän takia olemme lähes yhteydessä toisiimme ja meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin ottaa heidän toimintansa huomioon, vaikka teemmekin itse omia ratkaisujamme. Sitten tämä toinen kysymys koskien miten kierretään järjestelmiä. Itse asiassa nämä monikansalliset yritykset aina löytävät porsan reikiä, aina on poikkeuksia säännöissä tai sääntöihin ja aina löytävät sellaisen veroneuvojan, joka antaa heille jonkin uuden mahdollisuuden ja he ovat myös varsin, ne ovat myös varsin innovatiivisia, kun keksivät veronkiertomahdollisuuksia, rakentavat veronkiertojärjestelmiään, niin kuin John sanoi digitaalinen teknologia etenee niin nopeasti, että verohallinnoilla on vaikeuksia pysyä tahdissa mukana. se on tässä isona ongelmana ja siihen haasteeseen jotenkin pitäisi pystyä reagoimaan. Now the, the final... Paljon kiitoksia. Nyt viimeinen kysymys EPP-ryhmästä. Niin, Danuta Jaloskivska, olkaa hyvä. Pani profesorze, e, w swojej prezentacji... Professori Vella, esityksessä näitä kiinnittitte huomioon myöskin siihen, että nyt, on, nyt olisi hyvä hetki uudistaa koko verotusjärjestelmä ja samaan aikaan ehdotitte järjestelmän uudistusta ratkaisua, joka vaikuttaa hyvin rationaaliselta, eli osa tästä verosta maksettaisiin sijaintimaassa ja toinen osa kohdemaassa. Kuluttajana haluaisin kysyä seuraavaa. Eikö tämä loisi tilanteen, jossa kaikissa kohde maissa, niissä joissa verotaso on korkeampi, hyödykkeet saapuisivat kuluttajille hitaammin tai eivät lainkaan. En nyt puhu vain digitaalipalveluista, vaan kaikenlaista muistakin hyödykkeistä. Onko tällainen vaara olemassa? Professori Vella, olkaa hyvä. Sorry, so I'm um, I'm sorry for not explaining the, the proposal uh, Anteeksi, että en selittänyt tätä äh, esitystä selkeämmin. Mutta tätä veroa ei nostettaisi siellä maassa, missä lähtömaa on, vaan, vaan nämä rutiinitoimet. Tässä on pieni ero. Mutta teidän kysymyksenne liittyy siihen, kuka saa tämän todellisen hyödyn tästä verosta, eli imeyt, liittyykö se osakkeenomistajille, työntekijöille vai kuluttajille? Tämä on ehkä teidän kysymyksenne ydin. Ikävä kyllä, me emme tiedä paljon siitä, kuka tämän yritysveron todellisen hyödyn saa. Se ei ole yritykset ja kuka sen kantaa. Se ei ole yritykset itse. Ja jos asetetaan vero yrityksille, niin silloinhan jonkun ihmisen on se kannettava. Vaihtoehtona ovat osakkeenomistajat, kuluttajat tai työntekijät. Eli kun me puhumme sitä, että yritysten pitää maksaa oma osuutensa veroista on ongelma, eivät yritykset sitä todellisuudessa maksa, vaan se siirretään osakkeenomistajille matalissa osingoissa tai kuluttajille korkeammissa hinnoissa. Ja tässä nykyisessä järjestelmästä e, e, säkään ei tiedetä, kuinka tämä tarkkaan lasketaan eri konteksteissa, eri markkinoilla ja niin edelleen. Joten en voi antaa teille vastausta siitä, siitä miten tämä toimisi tässä meidän ehdotuksessa. Me työstämme, työskentelemme, tätä vielä, työskentelemme tässä vielä. Meillä ei ole kunnollisia todisteita siitä, miten yritysvero meneekö se sitten osakkeenomistajien vai kenenkä maksettavaksi? Paljon kiitoksia. Voisin tehdä yhteenvedon tästä keskustelukierroksesta muutama sananen minun puoleltani. Tämä viimeinen asia, josta keskustelimme, hyvä professori, vielä se, kuka äm, yritysveron kulun lopultakin kantaa, on hyvin mielenkiintoinen. Sitä voitaisiin puhua vaikka joka koko päivä. Mutta tässä on jotakin äh, merkittävää, jos me verotamme kahta eri yritystä hyvin eri tavalla. Tämä aiheuttaa kilpailuvääristymän. Tämä on tärkeää. Ja sitten tämän lisäksi tietyllä tavalla kansallinen suvereniteetti määritellä yritysvero on nyt menetetty, kuten selititte tämän kansainvälistymisen myötä. Nämä ulottuvuudet pitäisi ottaa huomioon ja sitten voidaan pohtia, ovatko osakkeenomistajat ne, jotka joita tulisi verottaa lopultakin. Mutta kuinka tämä sitten vaikuttaisi työntekijöihin, kuluttajiin ja niin edespäin. Nyt me ainakin näemme, että erät maksavat erittäin vähän veroa, olipa kyseessä sitten äm, ähm, voitto, voittovero vai ä, muu yritysvero. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että vuonna 2017 me käytimme tietyllä tavalla yritysten voittoja koskien minimimallia – Minulla on kysymys. Tämä valiokuntahan on lähdössä vierailu Yhdysvaltoihin keskustelemaan kollegoidemme kanssa siellä. Eikö olisi hyödyksi, että Yhdysvalta ja Euroopan unioni lähentyisivät ja ehkä meillä olisi yhteinen tai samantyyppinen järjestelmä, jos he tulevat Yhdysvaltain yritykset tulevat maksamaan tällaista minimiveroa. Ehkäpä Euroopassa pitäisi keskustella samanlaisesta ratkaisusta. Tämä on nyt viimeinen kysymykseni ja sitten me siirrymme eteenpäin. Um, incidence is a, is a fascinating subject. And... Niin, tämä on kiehtova aihe ja pelkäänpä, että tämä on todella yksi niistä kysymyksistä, jolloin julkinen keskustelu voi olla varsin köyhää, vähän niin kuin äh, finanssirahoitusverosta puhuttiin, mutta kuka tämä sitten niin kuin maksaa, se on oma asiansa. Ja on paljon, mitä me emme tiedä. If it's the real interesting question isn't whether it's shareholder. No onko kyse sitten osakkeen omistajista, työntekijöistä vai kuluttajista? Tämä on kiinnostavaa, mutta mehän haluamme tietää, liittyykö tämä sitten työntekijöihin, mutta mihin työntekijöihin? Ihmiset, kun saavat valtavia bonuksia vai ne ihmiset, jotka tekevät varsinaisen työn? Ekonomiset ovat tätä asiaa paljon käsitelleet, mutta asia kun se kehittyy sitten, mitä tulee usa verouudistukseen, niin komissiolta olisi hyvä kuulla, mitä he ovat mieltä siitä, täytyykö tehdä jotakin näiden uudistusten valossa, erityisesti mitä tulee veroon, joka kohdistuu digitaalisiin palveluihin, ja sitä on laskettu. Ja kun otetaan huomioon siis nämä uudistukset, en ole niin, jos me olemme huolissamme teidän mainitsemastanne ongelmasta, joka on tehokkuuteen liittyvä ongelma, me emme haluaisi kotimaista yritystä, jonka ulkomaalainen yritys voittaa sen takia, että he maksavat vähemmän veroja. Jos nyt nämä mak- yritykset maksavat enemmän veroja USA, niin tarkoittaako sitä, että pitää olla vähemmän huolissaan USA-laista yrityksistä? Ehkä meidän ei tarvitse olla tästä niin kovinkaan huolissamme. Tämä on yksi asia. Mutta sitten ongelma, joka kallittu siihen, mitä USA teki. Sehän siellä vahvistettiin jos vahvistaa asuntopaikkaperustaista järjestelmää, silloin syntyy kilpailupainetta, yrityksillä on kannustin siirtää toimintansa muualle. Tämähän liittyy veropolitiikkaan. Tällainen ongelma myös verottaa yrityksiä siellä, missä ne toimit tapahtuu, niin silloin niillä on kannusta siirtää toimintansa muualle kun verotetaan toimipaikan pohjalta, jos maa, yritys toimii maassa A ja voitot sitten voittoja verotetaan maassa B ja niin edelleen. Mielestäni loppujen lopuksi ongelma on siinä, että yritämme verottaa jotakin, joka voi kuitenkin muuttaa paikkaa, siirtyä. Jos katte on tarpeeksi iso, niin kyllä siirtyykin add something for the US tax Voisin lisätä Yhdysvaltain verouudistukseen liittyen sanasen. Tämä on aivan ongelman ydintä. 35 prosenttia oli verotaso aikaisemmin ja siksi suuryritykset välttelivät Yhdysvaltoja, mutta kuten aina, arvohan luodaan Yhdysvalloissa. Eli tässä palaamme arvokysymykseen. Me heidän arvonsa rakentumiseen eurooppalaisenakin valitamme, eli te, vaikutamme. Tätä emme ole kuitenkaan täysin ymmärtäneet. He puolustavat omaa kenttänsä, meidän pitäisi Euroopan unionina puolustaa omaamme. Paljon kiitoksia näistä loppupuheenvuoroista. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Nyt voimme siirtyä tämän päivän viimeiseen keskusteluun. Olen hyvin tyytyväinen, kun voin toivottaa komission No, tervetulleeksi paikalle. Teille esitettiinkin jo monia kysymyksiä ennen tätäkin, että te voitte nyt asetautua paikoillenne ja aloitamme uudelleen kahden minuutin päästä.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 Okay. I think we are now ready to... Nyt olemme varmaankin eh, valmiita etenemään viimeiseen jaksoon tämän päivän kuulemista. Tämä on hyvin tärkeä osio. Kyseessä on komission esittely koskien eh, aggressiivista verosuunnittelua. Tämä tapahtuu Euroopan, uni- Euroopan mm, talouden ohjausjakson puitteissa. On hienoa, että päästä paikalle. Kiitoksia komission ähm, Valera Mutelierilta johtaja Talierille. Nyt on torstai-iltapäivä, joten kaikki kollegat eivät valitettavasti päässeet paikalle, mutta haluaisin kiittää komissiota siitä, että olette täällä. Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja, iltapäivää parlamentin jäsenet. Ilo olla jälleen täällä TAX kolmosessa tänään osallistumassa tähän seminaariin. Haluaisin alussa kiittää teitä mielenkiinnosta. ja mietin, että raportissa koskee komission tekemää työtä. Me jaamme sen saman tavoitteen, että pitää toimia asian parissa, mutta toimia vahvan analyysin pohjalta, todisteiden datan pohjalta ja sen, että ymmärretään todellakin perustavanlaatuisesti, mistä on kyse. Ja tämä on tässä tarkoituksena tänään, tämän päivän seminaarissa ja mielelläni kerron tutkimustuloksistamme aggressiivisen verosuunnittelun alalla. Kun toimitaan veronkiertoa ja veron virpeä vastaan. Se on täällä prioriteettina tämän valiokunnan koko ajan. Veron kierto ja vilppi eh, rikkoo kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden eh, oikeudenmukaista vastaan se vähentää kansallisia tuloja. Kymmeniä miljardia euroja menetetään päivässä, mitä tulee yritystuloveroihin. Tämä tarkoittaa, että on vähemmän rahaa rahoittaa julkisia palveluita. Tämä on, asettaa suuremman taakan yksilöille, yritykset, jotka noudattavat kyllä sääntöjä, ja se myös estää reilua kilpailua yritysten kesken ja se heikentää EUn uskottavuutta ajatellen sen kansalaisia, mutta myös suhteessa kolmansiin maihin, joita pyritään toimimaan reilusti EU-ta suhteen, EUn suhteen. Me teemme kovasti työtä näiden haasteiden keskellä, jotta saataisiin reilusta verotuksesta todellisuutta, mutta hyvä politiikan laatiminen perustuu vahvoihin, vahvaan näyttöön, jotta voimme paremmin ymmärtää, miten aggressiivinen verosuunnittelu tapahtuu EU:ssa, niin siksi olemme tilanneet kolme tutkimusta viime vuosina. Ensimmäinen tutkimus koskee rakenteita äh, ja indikaattoreita, jotka julkaistiin 2016 vuoden alussa. Siinä tarkasteltiin juridista mallia päärakenteissa aggressiivisessa verosuunnittelussa ja erilaisia kansallisia sääntöjä, jotka liittyneen toisinen, tois, toisinsa voisivat helpottaa tällaisten rakennelmien laatimista. Tässä annettiin vahva analyyttinen puite sille, että ymmärrettäisiin, miten veronkiertojärjestelmiä laaditaan, mutta siinä annettiin myös paljon maakohtaista tietoa. Jokaisen maan kohdalla meillä on yleiskuva kotimaan säännöistä, jota voitaisiin käyttää verosuunnitteluiden toimesta. Toisen tutkimuksemme tavoite, joka julkaistiin lokakuussa 2016, siinä haluttiin ymmärtää, miten aggressiivinen verosuunnitelma vaikuttaa veroihin, joita yritykset maksavat ja jotka ovat mukana tällaisessa toiminnassa, verosuunnittelussa. Ja tässä tehdään vertailu veroasteiden kohdalla, joka tehokkaasti todella maksettaisiin yrityksistä eri skenaarioissa, mitä tulee aggressiiviseen verosuunnitteluun ja kun puu, tai jos puuttuu tällaisia järjestelmiä. Tulokset olivat todella paljastavia. Jotkut veronkiertojärjestelmät tekivät mahdottomaksi sen, että yritykset saisivat verotasonsa lähes nollaan. Tämä on aivan erityisen totta ajatellen yrityksen rikoksia, jotka peru, jotka ne toiminta perustuu henkisen omaisuuteen. Sitten viimeinen kolmas tutkimus, joka julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa, siinä annetaan taloudellisia faktoja siitä, kuinka äh, relevanttia tämä aggressiivinen verosuunnittelu on. Ja keskityn tähän viimeisimpään tutkimukseen, tämän takia minut tänne tänään kutsuttiinkin. Niin tämän tutkimuksen myötä halusimme paremmin ymmärtää jäsenvaltioidemme äh, mitä vähän ne kärsivät aggressiivista verosuunnitelmista ja otettiin huomioon ei vain juridiset puoli, vaan talouden puoli. Esitimme seuraavan kysymyksen. Onko meillä taloudellista näyttöä siitä, että verosäännöt maassa ovat sellaisia, että myös käytetään aggressiivisen verosuunnittelun ja siihen tarkoituksen? Tutkimuksissa aloitetaan samoista rakenteista aggressiivisessa verosuunnitelmassa, jotka jo aikaisemmin oli identifioitu ne kattavat seuraavat kolme kanavaa. Velan siirto, siir- si- siirtohinnoittelu ja sitten siirretään aineton omaisuus. Jokaisen kohdalla etsitään tarvittavat indikaattorit, jotka voivat löytyä maan tasolta tai yrityksen tasolta. Mitä tulee maihin, voi olla esimerkiksi olla kyse rojaltivirtamaksusta, mitä suhteessa BKT tai sitten yritysten kohdalla jonkun yrityksen varsinainen veroprosentti. Sitten lisäksi nämä indikaattorit voivat olla joukko yleisiä tai erityisiä. Toisin sanoen ne voivat indikoida maan alistus, alisteisuuden tällaisella järjestelmällä tai missä määrin se on on altistunut erityisiin kanaviin liittyen aggressiivisten perussuunnittelun esimerkkinä. Suorat ulkomaiset investoinnit voivat äh, näyttää, että maa on altistunut aggressiivisen verosuunnittelulle, kun taas rojaltimaksut antavat tietoa aggressiivista verosuunnittelusta äh, sen suhteen, mihin on henkilöomaisuus siirto, kun ajatellaan patentteja kansainvälisissä yrityksissä tässä saada myös tietoa aggressiivisesta verosuunnittelusta, minne henkilöomaisuus on siirretty, mutta tällä kertaa lähdetään liikkeelle maakohtaisista tiedoista eikä yrityskohtaisista tiedoista. Sitten ensimmäinen haaste tällaisessa tutkimuksessa liittyy siihen seikkaan, että aggressiivinen verosuunnittelu luonteeltaan ei ole näkyvää. Ja tämän takia ei ole mitään suoraa indikaattoria, joka osoittaa aggressiivisen verosuunnittelun, eikä, mitään, eikä mikään indikaattori ole kattava, niin että todellakin tapahtuu tällaista aggressiivista verosuunnittelua. Meidän pitää luottaa, jotta saamme selville vaikutukset epäsuoriin toimenpiteisiin, jotka perustuvat eh, todisteisiin ja näyttöön. Ja palaan nyt suoriin ulkomaalaisiin, ulkomaalaisiin investointeihin. Tällä indikaattori osoittaa todelliset investoinnit, mutta myös investoinnit, jotka liittyvät verosuunnitteluun. Miten tämä tutkimus käsittelee tätä asiaa? Tähän liittyy kaksi pääaspektia. Ensinnäkin jokaisen indikaattorin kohdalla tutkimus identifioi, identifioi toimia vahvaan metodologian pohjautuen ja korostaa jäsenvaltioita, joilla on jota on, jossa tulee ääritietoja ja osoittaa, minkälaisia heikkouksia, heikkouksia siellä on, ajatellen aggressiivista verosuunnittelua. Sitten tässä tukeudutaan laajan määrän taloudellisia indikaattoreita, makrotietoa ja muuta tietoa, ja otetaan, nämä nähdään yhdessä, tämä voidaan nähdä todistusaineistona joko on johdonmukaisessa suhteessa aggressiiviseen verosuunnitteluun ja tutkimuksesta löytyy pitkä luettelo yli 40 indikaattoria, jotka luovat tällaisen todistusaineiston ja kokonaisuuden. Sitten toinen haaste tutkimuksessa liittyy tiedon saatavuuteen. Datan, se, jotta saadaan kunnollista dataa, se on vaikea vaikeaa saada, erityisesti mitä tulee yrityskohtaiseen informaatioon. Tämän lisäksi me halusimme, että tutkimus perustuu julkisesti saatavaan tietoon, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus kautta eri maiden, mutta myös tulokset voitaisiin toistaa äh, ajan kuluessa. Sitten indikaattorien valintaa johti tiedon saatavuus ja löydökset nämä otetaan myös huomioon. Verotiedot aivan erityisesti ovat saatamissa vain noin 20 kuukautta jälkikäteen. Tietomme yleensä kattaa 2015 vuoden, mutta hiljattaisimmat luvut vuodelta 2016 ja väliaikaisetkin luvut vuodelta 2017 antavat ymmärtää, että mitään valtavaa muutosta ei ole tapahtunut. Jälleen tukeutuen laajaan määrään indikaattoreita, ja oltiin lähentymisen perustuen valittu tietoja. Miksi tulokset ovat mielenkiintoisia moniltakin kannalta katsottuna. Ensinnäkin tässä annetaan taloudellista indikaatiota aggressiivisesta verosuunnittelusta. Toiseksi siinä ei tarkastella vain yleisesti altistumista, vaan myös, että erityisesti kanavat vaikuttavat aggressiiviseen verosuunnitteluun. Sitten tässä annetaan laaja tietopohja, di, tietopohja eri indikaattorista eri jäsenvaltioissa. Nämä, tämä todistusaineisto kolmessa tutkimuksessa, tätä kautta olemme käyttäneet tätä tiedostoa hyväksemme työssämme ohjausjakson yhteydessä. Tässä annetaan indikaattoreita ja niiden pohjalta voimme ymmärtää, että eri maissa on aivan erityisiä haasteita, mitä tulee aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tämä analyysi tietenkin vielä täydentyi maakohtaisella tiedolla. Euroopan ohjausjakso, kuten tiedätte, tukeutuu ja jatkuvan dialogin jäsenvaltioiden kanssa ja sitten tehdään näitä tiedonhakumatkoja. Viime vuosina olemme valvonneet kansallisia verojärjestelmiä ja verouudistuksia, samoin miten se on, tämä on vaikuttanut aggressiiviseen verosuunnitelmaan. Meidän analyysimme näkyy eri maakohtaisissa raporteissa, joita komissio julkaisi maaliskuussa 2018 ja sitten aivan hiljattain johdatusan kappaleissa jos esitetään erityisiä suosituksia, joista nyt juuri keskustellaan neuvostossa. Sen jälkeen kun julkistettiin Euroopan ohjausjaksopaketti ja maakohtaiset raportit maaliskuussa, komissio on alkanut vahvemman vuoropuhelun kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, joiden kohdalla oli ongelmia aggressiivisen verosuunnittelun kohdalla Belgia, Kypros, Irlanti, Luxemburg, Unkari, Malta ja Alankomaat olivat näitä. Komissio tulee valppaasti seuraamaan tulevaa kehitystä eri maissa osana Euroopan ohjausjakso prosessia. Paljon olemme jo edistyneet, kun on toimittu aggressiivista verosuunnittelua vastaan, mutta emme ole vielä matkan loppupisteessä. Hyvä, hyvä näyttö auttaa meitä tunnistamaan, millä alueella pitää toimia ja mihin pitää keskittyä jäsenvaltiotasolla. Ja näin voidaan, että voidaan täydentää lainsäädäntöä, jota on jo hyväksytty ja jota tällä hetkellä ollaan toteuttamassa jäsenvaltioissa. Yhdessä kollegoiden kanssa mielellämme vastaamme mahdollisiin kysymyksiinne aiheesta. Kiitos. Thank you so much, Mr. Paljon äh, kiitoksia komissiolle. Siirrymme nyt kysymyksiin ja vastauksiin. Jälleen kerran aloittaisin itse. Olen kanssa esittelijänä. Haluaisin esittää ensimmäiset kysymykset, mutta haluaisin aloittaa toteamalla, että olen tehnyt töitä tässä, tällä alalla. Olen vertaillut ähm, aggressiivista verosuunnittelua ja äh, veronkiertoja jo vuosia. Tässä uskoakseni komission jäsen Moskovissa on tehnyt erittäin hienoa työtä. Hän on esittänyt mahdollisia ratkaisuja ja tehnyt erittäin hienoa työtä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, joten haluaisin kiittää siitä. Toivoisinpa, että samaa voitaisiin sanoa neuvostosta, mutta neuvoston kanssa meillä on vielä avoimia kysymyksiä. Sanoisin myöskin seuraavaa alkupuheenvuorossa, että sanoitte, että Euroopan unionin sisäinen prosessi on hyvin tärkeä monesta eri syystä, kilpailukyvyn vuoksi, jäsenmaiden tulojen vuoksi, mutta myöskin siksi, että kolmansien maiden listauksen yhteydessä meillä voi olla uskottavuutta. On hyvin tärkeää, että Euroopan unionilla on selkeä kuva siitä, mitä me teemme, kuinka voisimme toimia, jotta aggressiivinen verosuunnittelu saataisiin pois Euroopan unionista. Sillä ei me näin onnistu tekemään, on suoraan sanottuna vaikea puuttua muiden tekemisiin. Ensimmäinen kysymykseni olisi tämä. En ole voinut olla huomaamatta, että monet jäsenmaat kohtaavat kaksi peruskysymystä, jotka ovat yhä avoimina – Ensinnäkin lähdeverokysymys. Enemmän lisäksi liian avokätiset kahdenväliset Euroopan unionin jäsenmaiden ja kolmansien maiden väliset verotussopimukset. Näiden kahden asian osalta haluaisin tiedustella, mitä edistystä on tehty niissä jäsenmaissa, joilla ei tätä lähdeverojärjestelyä ei ole. Alankomaat, Irlanti, Malta ja niin edespäin. Haluaisitteko saada näitä suosituksia lähdeveron osalta ensi vuodelle myös? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten kahdenväliset verotussopimukset. Voisiko komissio antaa jonkinlaisen kuvan siitä, mitkä ovat ne minimiturvatoimet? toimet niin, että yksi Euroopan unionin oikeudenkäyttöalue olisi mallina niin, että toivottavasti jäsenmaat verotussopimuksiaan harmonisoisivat koko Euroopan unionissa. Tämä on siis kysymykseni, olkaa hyvä. Um, Kiitos näistä kysymyksistä. Teidän kysymyksenne taustalla on se tällainen gateway-lähestymistapa. Meillä on yh- yhtenäismarkkinat ja me haluamme ylläpitää vapautta sisämarkkinoilla sekä pääoman vapautta, yritysten perustamisoikeutta ja muuta. Sitten se kapasiteetti, että jotkut voitot jättävät sisämarkkinat on asia, joka, että sitä verotetaan. Se me olemme nähneet monissa tapauksissa. Kuten te tiedätte, jo kauan olemme keskustellut siitä, että uudistettaisiin näitä tekijän palkkio- tai korvausdirektiiviä. Mutta tämä asia on nyt jäänyt pyssähdyksiin, koska on erittäin vaikea tietää, tai saada selville, onko konsensusta siitä, että otettaisiin tällainen minimiverotusjärjestelmä, jossa lähdemaa antaisi pois verotusoikeuden, kunhan tämä voitto ei voi lähteä sisämarkkinoilta verottamattomana. Eli Tämä asia on esityslistalla. Ja luonnollisesti olemme keskustelleet, kun tulee näihin toimiin, vastatoimiin, eh, millä tavalla ne otettaisiin tai tehtäisiin. Eli tämä eh, minimi eh, todellinen verotus on asia, jonka suhteen monilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia, mutta tästä kuitenkin puhutaan jatkuvasti. Me olemme vaiheessa, jossa meiltä on kysytty vuonna 2000, pyydetty, että vuonna 2019 arvioisimme hiljattain äh, hyväksytyn äh, lainsäädännön äh, vaikutukset, kuten esimerkiksi veronkiertodirektiivin. Ja me uskomme, että jos meillä olisi koordinoidumpi lähestymistapa siinä, kuinka hallinnoida suhdetta muuhun maailmaan ulos menevissä maksuissa – esimerkiksi lähdeveron kohdalla. Tämä on tärkeää. Jos me haluamme olla varmoja siitä, että voimme mm, tavallaan mm, helpottaa paineita sisämarkkinoilla. Joten komission puolesta me osallistumme aina joko lainsäädäntökeskusteluiden kautta tai käytännössääntöjen kautta siihen, että voitaisiin saada aikaan konsensus siitä, että meidän on parannettava tilannetta, kuten me teemme myös se eurooppalaisen ohjausjakson kautta niillä aloilla, jotka ovat erityisen akuutteja. Mitä tulee sitten tällaisiin bilateraalisiin sopimukseen jäsenvaltioiden kesken, tämä on asia, jossa jäsenvaltiot siis ovat hyvin kiintyneitä omaan itsenäis- riippumattomuuteensa ja verojärjestelmät kuuluvat siihen. Ja eivät ollenkaan ilahdu, kun me yritämme tulla mukaan näihin keskusteluihin. Esimerkiksi tämä viimeisin suositus siitä, että luovuttaisiin näistä bilateraalisista sopimuksista digitaalitaloudessa, niin ei näytä siltä, että jäsenvaltioiden näkemykset olisivat muuttuneet ollakseni täysin re- rehellinen, en tällä hetkellä näe paljoakaan mahdollisuuksia muuttaa tilannetta. Kun mietitään sitä, kuka on vastuussa esimerkiksi kaksoisverotussopimuksista Euroopan unionissa. Paljon kiitoksia. Tämä viimeinen osa oli selvä pohdimme, voisiko komissio toimittaa jonkinlaisia teknisiä ohjelinjoja niin, että voisimme ähm, auttaa jäsenmaita tekemään äh, kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla näitä kahdenvälisiä verotussopimuksia. Tietenkin ne ovat äh, sinänsä suvereneja päätöksensä tekemään. Ähm, nyt kysymyksiin Danuta Jalvitska, olkaa hyvä. Ja chciałabym zadać pytanie w imieniu mojego... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kollegani Rosatin puolesta. Olemme tietoisia siitä, että yksittäisten suositusten täytäntöönpano on todellakin puutteellista ja se on myös aina lykkääntynyt. Syytähän on, että komissio pyytää liian paljon eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa tai jäsenvaltiolta alun perin oli kyse yksinkertaistamisesta. Monimutkaisuutta on vähennetty ja nämä toimet ovatkin varsin tervetulleita olleet, koska näin on parannettu ohjausakson tehokkuutta. Nyt te keskitytte aggressiiviseen verosuunnitteluun, näyttää siltä. Ja tavallaan monimutkaistatte jälleen tilannetta, kun lisätään luetteloon uusia toimia, joita pitäisi käsitellä Miten tämä sovittuu yhteen sitten yksinkertaistamisen kanssa? Jäsenvaltiot haluaisivat käyttää komission suosituksia, mutta mikä ero syntyy, jos nämä äh, suositukset eivät ole mitenkään sitovia verosuunnittelusta? Miksi tehdään ohjausjaksosta näin raskas, kun tulokset kuitenkin voivat olla tätä kautta varsin vähäisiä? Kiitos kysymyksestä. Niin, aivan totta. Komissio valitsi lähestymistavan, jossa se keskittyy suosituksiin ohjausjakson yhteydessä, jotta vältettäisiin pitkä lista eri suosituksia. Ja erityisesti keskitytään niihin suosituksiin, jotka ovat kaikkein merkittävämpiä, kun ajatellaan ohjausjakson tarkoitusta. Tarkoituksena on koordinoida kansallisia talouspolitiikkoja, että varmistetaan parempi lähentyminen ja kilpailukykyisempi EU. Verotus on aina kuulunut ydinasiana ohjausakson sisältöön alusta lähtien eri kysymyksissä verouudistukset jäsenvaltiossa ovat olleet lupin alla, erityisesti mitä tulee siihen, pystytäänkö tätä kautta saamaan aikaan kasvua ja investointeja, voidaanko tukea työllisyyttä, voidaanko varmistaa suurempi oikeudenmukaisuus ja pystytäänkö tätä kautta vähentämään epätasa-arvoa ja toimimaan tehokkaammin veron veron kiertoa ja vilppiä vastaan. Joka vuosi kun tutkitaan suositusprioriteetteja, komissio tietenkin haluaa ottaa esille kaikkein merkittävämmät kysymykset. Ja tänä vuonna aivan erityisesti juuri ne kysymykset, jos niitä ei käsitellä kansallisella tasolla, niin niissä, niissä voi syntyä kielteisiä heijastusvaikutuksia ajatellen muuta EUta ja erityisesti euroaluetta. Ja tämän takia ensimmäistä kertaa tänä vuonna komissio ehdotti, ja neuvosto tämä muuten hyväksyykin, on tällainen euroalueen suositus, joka koskee aggressiivista verosuunnittelua. Jos sallitte, niin tällä saralla jotkut jäsenvaltioista ovat toimineet ja me käymme varsin hyvää vuoropuhelua joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat ymmärtäneet, minkä takia kannattaa täydentää näitä aloitteita, eurooppalaisia suunnitelmia omilla lainsäädäntöehdotuksilla ja toimenpiteillä, jotka ovat siis puhtaasti kansallisia. Esimerkiksi meillä oli hyvää vuoropuhelua Belgian kanssa koskien Ähm, laskennallista koron korkokysymystä ja saatiin hyviä tuloksia myös Alankomaiden kanssa. Se on nyt muuttamassa lainsäädäntöään ja erityisesti yksi kohta, joka on varsin tärkeä, nimittäin lähdevero maksusta, jotka lähtevät ulospäin ja koskevat mm, rojalteja ja osinkoja. Tämä asia todellakin on talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä käsittelyssä. Joillekin tämä on väline, jonka kautta voidaan vahvistaa poliittista mahdollisuutta tehdä uudistuksia, joita todellakin täytyy tehdä EU-tasolla tai EU-ssa. Ja niin kuin juuri äsken sanoin, niin yleisesti ottaen suositukset tai suuntaviivat on tehty pitkän vuoropuhelun ja keskustelun jälkeen jäsenvaltioiden kanssa. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Seuraava kysymys tulee SND-ryhmältä. Ofis, olkaa hyvä. Ähm, buenas tardes. Yo, yo quería empezar por, por... Hyvää iltapäivää. Haluaisin alussa kiittää teitä teiltä teidän antamistanne tiedoista. Olen tietoinen siitä, että komission työ on ollut todella erinomaista viime vuosina ja tiedän kuinka vaikeaa, minkälaisia vaikeuksia meillä on, ajatellen toimivaltuuksia neuvostossa, miten voidaan edetä näin tärkeissä kysymyksissä. Ja kiitän nyt komissiota, aivan erityisesti komissaari Moskovitsia ja hänen pääosastoaan edistyksistä, edistysaskeleista, joita on saatu. Haluaisin ottaa esille, kuinka tärkeää on ottaa esille nämä seitsemän maata, joita on tavallaan syytetty aggressiivista verosuunnittelusta viimeisessä Euroopan ohjausjaksoa koskevassa, koskevassa raportissa, mutta pari ajatusta, jotka mielestäni liittyvät nyt tähän hyvin. Ensinnäkin tämä liittyy siihen, kuinka tärkeä suo, komission suosit, kuinka tärkeitä suositukset, komission suositukset ovat maissa, jotka tekevät äh, ehdotuksia rakenteellisista uudistuksistaan. Komission vaikutus on todella tärkeä. Sillä on suuri vaikutus julkisessa politiikassa, uudistuksissa, rakenteellisissa uudistuksissa ja jäsenvaltioissa, miten se, miten se vaikuttaa maiden budjetteihin ja niin edelleen. Näin ikävä kyllä. Monissa maissa suhtaudutaan kielteisesti EU ja nähdään se tavallaan tällaisena vaatimuksen esittäjänä ja tietysti komission kertomus vaikuttaa kansalaisten elämään todella vakavalla tavalla. Ja nyt oikeastaan kysyisinkin, onko tässä veroasiassa eikö pitäisi mennä hiukan pidemmällekin, koska komissio antaa suosituksia neuvostolle. Ne ovat myös varsin vakavia vaatimuksia, mitä tulee työmarkkinoihin, konkreettisiin politiikan aloihin. Jos sulla on varsin eh, herkissä kysymyksissä kiinni. Ja kun ajatellaan tätä sosiaalista hälytystilaa tavallaan, mikä EU:ssa on, kun ajatellaan eh, epäreilua verotusta, te viittasitte näihin tutkimuksiin ja, niihin, ja tullakseen olen tyytyväinen siitä, että tutkimukset ovat vahvistaneet nämä todisteet. Mutta pitäisikö mennä vielä hiukan pidemmälle? Tämä on kysymyksenä. Jos oh, komission pitäisi olla hiukan tiukempi vaatimuksessa ohjausjakson yhteydessä näiden maiden kanssa ja ajatellen kaikkea toimintaa, joka liittyy epäreiluun verotukseen. Kyse on kuitenkin sisämarkkinoista. Siinähän siitähän on kyse. Markkinat ovat yhtenäiset, yhteiset ja todellakin me vahingoitamme, vahingoitamme toinen toisiamme verotuksen kautta. Ja vielä yksi minuutti, jos sallitte puheenjohtaja Haluaisin kysyä näistä toimenpiteistä, joita komissio on toteuttanut, ja minä kovasti arvostan tätä tietenkin. Ensimmäinen toimenpide tietenkin on tiedonantovelvoite äh, veropäätöksistä. Tämä liittyy LuxLeaks-skandaaliin. Tätä kautta siis päätettiin, että pitää antaa tietoa jäsenvaltioiden tekemistä veropäätöksistä naapurimaille. Ja sitten maakohtaiset raportit, äh, yrityksistä, jo liikevaihto oli 750 miljoonaa. Sitten välikädet, jotka tekevät työtä, tai välittäjät, jotka tekevät työtä aggressiivisen verosuunnittelun parissa, pitää välttää väärinkäytökset siirtohinnoittelussa. Neljä toimenpidettä, jotka komissio on hyväksynyt. Ja nostan kyllä hattua, niin kuin sanotaan haluaisin ylistää teitä näistä toimista. Ja, mutta kysyisin, kun otetaanko huomioon se noudatetaanko näitä vaatimuksia ohjausjaksojen yhteydessä. Tässä minun kaksi kysymystäni ja pyydän, että yli, pyydän anteeksi, että ylitin puheaikani puheenjohtaja. Äh. Olkaa. Paljon kiitoksia. Onpa hyvä, että tulin tänne tänä iltapäivänä. Kiitoksia näistä sanoista ja kiitoksia siitä, kuinka annoitte tunnustusta tekemällämme työlle ja komission jäsen Moskovisin sitoumukselle ja energialle. Hänelle välitän kyllä nämä kommentit. Pitäisikö me olla tiukempia? Uskoakseni meidän yhtenäismarkkinamme, jäsenmaamme ja kansalaisemme tarvitsevat päättäväisyyttä. Meidän tulee käyttää kaikkia niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme, jotta voisimme palauttaa verotuksellista oikeudenmukaisuutta ja tasapainoa toimintaa niin, jotta voisimme taata sen, että jokainen kantaa oman osansa taloudesta. Luonnollisesti tässä tulee tiedottaa ja toimia. Se, mitä me voimme tehdä, on se, että olemme aktiivisia kaikkien välineiden kohdalla. Lainsäädännöllisesti ensin on totta, että ole, meillä on hyvin paljon lainsäädännöllisiä aloitteita, joita olemme avoimuuden alalla tehneet. Te viittasitte näihin, niitä ollaan nyt toteuttamassa jäsenmaissa. Ja me olemme väärinkäytösten väs- vastaiset toimijat direktiivin myötä vahvistaneet, kuten myöskin säännötyllä vastustettiin hybridimallisia tuotteita. Meillä on hyvin paljon toimia, jotka muodostavat yhteisen toimielimellisen eurooppalaisen vastauksen, sillä komissio on tuonut työn alle nämä elementit, mutta ilman parlamentin poliittista painostusta ja ilman sitä, että neuvostossa jäsenmaat hyväksyvät sen, että tämä lainsäädäntö täytyy myöskin toteuttaa, olemme kaukana tavoitteessamme. Ja tämä on kuitenkin ollut meidän kaikkien ylpeytemmekin aihe uskoakseni. Komissio on tarkastellut vertaisarviointia. uskoksemme ponnistuksemme ovat tässä tuottaneet tulosta esimerkiksi ähm, hyvin vapaaehtoinen ähm, patenttien samoille linjoille saattaminen. Sehän oli aggressiivisen keinottelun alaa aikaisemmin. Ja muutkin vastaavat seikat, jotka käytännössä säännöstö on määritellyt. Meillä on hyvin paljon seikkoja, jotka tulisi selvittää myöskin kansalaisille. Meillä on sellainen tunne välillä, että ihmiset pitävät järjestelmiä epäoikeudenmukaisina. Meillä on hyvin paljon suosituksia eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyen kaiken kaikkiaan verotuskysymyksissä. Nyt me keskitymme tänään aggressiiviseen verosuunnitteluun, mutta vastaakseni kysymykseenne se, että lähetämme suosituksia verotuksellisista korjauksista, sosiaalisen oikeuden toteutumiseksi suosituksissa tai niiden liitteissä tehnyt näitä, että meillä on 12 maata, joissa verotus tukee työllisyyttä ja työllisyyden parantamista. Meillä on neljä maata, joiden suositusten osalta on suositeltu verotuksellista investointien tukemista ja tietyissä maissa kyse on siitä, että veropetosten ja veron kierron alalla tulisi toimia tiukemmin. 12 maassa on näin. Tämä on tietynlainen paletti erilaisia suosituksia, joiden tarkoituksena on päästä siihen, että kilpailukyvyn alalla verotus palvelee järjestelmää, mutta että meillä olisi myös tämän lisäksi suurempaa tasa puolisuutta verotuksellisesti ja että vähentäisimme näitä epätasapainoisuutta, epätasa-arvoisia tilanteita Euroopan unionin kansalaisten välillä. Uskon, että tämä välinepaketti on jotakin, mitä voisimme vielä parantaa. Todennäköisesti sitä voidaan vielä kehitellä. Me lähetämme tässä hyvin tärkeän viestin se on nyt tällä hetkellä hyvin tärkeä, tulee olemaan vielä tärkeämpi myöhemmin. Ensi vuonna Eurooppa-vaalien alla Euroopan unionissa tämä viesti on se, että tasapuolinen verotus ottaa huomioon erilaiset kansalliset preferenssit, mutta kuitenkin kaikesta huolimatta tiettyjä päämääriä pyrkii ajamaan sosiaalista ja muuta kohesiota jäsenmaissa. Tämä on hyvin tärkeää unionille. Paljon kiitoksia. Ja paljon kiitoksia komissiolle, Valerian Mutilirille ja muille kollegoille. Meillä ei tänään ole enää kysymyksiä, joten haluaisin eh, päättää tämän eh, workshopin. Aivan aluksi haluaisin kiittää puhujia. Ja haluaisin tässä todeta, että olemme käsitelleet monia erilaisia haasteita ja ongelmia, jotka liittyvät verotusjärjestelmien main, rahanpesuun. Nämä eivät ole vain monimutkaisia, mutta hyvin nopeasti kehittyviä kysymyksiä. Ja me pyrimme nyt sopeutumaan ja löytämään mahdollisia ratkaisuja ja katsomaan, mitä voimme tehdä yhdessä. Mitä tulee äh, lohkoketjuun ja digitalisaatioon, uskoakseni nämä kysymykset ovat sellaisia, että niistä keskustelemme vielä valiokunnassamme lisää ja haluaisin myöskin äh, muistuttaa siitä, että valiokunnalla on digitaalista verotusta koskeva kuuleminen 10. joulukuuta. on meillä mahdollisesti Euroopan unionin jäsenmaiden valtiovarainministereitä läsnä, joten tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoista. Ja lopultakin, jos otamme huomioon ne suositukset, joita olemme saaneet pana liittyen ähm, veroparatiiseihin ja siihen, että olemme keskittyneet vain unionin ulkopuolisiin veroparatiiseihin. Ottaen tämän huomioon on hienoa, että komissiolta juuri kuulimme, että unionin sisällä on vielä haitallisia verojärjestelmiä ja että eurooppalaisen talouden ohjausjakson piirissä näihin pyritään puuttumaan ja myöskin sisämarkkinoiden puitteissa, niin kuin monta kertaa korostettu. Haluaisin kiittää myöskin yleisöä huomiosta ja haluaisin kiittää tulkkeja Paljon kiitoksia ja päätämme tämän kokouksen tähän. Kiitoksia.